Dear friends, ladies and... Rakkaat ystävät, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Aloitetaanpa kokouksemme. Ehkä pari minuutin päästä muitakin kollegoja tulee paikalle. Minä uskon, että tämä on tärkeä kokous. Ensinnäkin haluaisin hyväksyä pöytäkirjan. Se on teidän kansioissanne The agenda can be adopted. Mitään kommentteja ei taida olla, eli se voidaan hyväksyä. Ei näytä ainakaan olevan kommentteja. Ja sitten totta kai meillä on vielä muut asiatkin. Siis esityslista on näin hyväksytty. Ja sitten pöytäkirja 22. heinäkuuta. Sekin on teidän kansiossanne. Ellei ole huomioita, voidaan pöytäkirja pitää hyväksyttynä. Kiitoksia kovasti kolmonen, puheenjohtajan ilmoitukset. Vain yksi ilmoitus, mutta todella tärkeä. Kuudes ja seitsemäs päivä lokakuuta pidettäväksi ajateltu kokous on peruttu, mitä ilmeisimmistä syistä. Meillä on kuulemisia tulossa ensi viikolla. Meidän valiokunnassamme se merkitsee neljä päivää kuulemisia, maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai. Sitten seuraavalla viikolla maanantaina ja tiistaina. Kaiken kaikkiaan kuusi päivää kuulemista ja me olemme vastuussa joskus yksin, joskus muiden kanssa, mutta kuudesti, kuudesti me olemme vastuu valiokunta kuitenkin. Esitämme myös arviointikirjettä. Erittäin tärkeä sekin. Valtava vastuu meidän valiokunnassamme. Se on hyvä pitää mielessä. Eli iso urakka edessä seuraavien kymmenen päivän aikana. Sitten vielä yksi asia. Tämän lisäksi me olemme kolmessa muussa kuulemisessa muiden rinnalla. Eli meidän valiokunnamme edustajia, kolme todennäköisesti, esittää lisäkysymyksiä, siis muille komission ehdokasjäsenille. Ja näin on, ovat mukana myös arviointikirjettä laadittaessa. Eli kaiken kaikkiaan yhdeksän valiokuntaa. Siis muistuttaisin vielä, että tämä myllertää meidän esityslistaamme. Siis toi, sen sijaan, että meillä on kuudes ja seitsemäs päivä normaali kokous, meillä on kaiken kaikkiaan yhdeksän kuulemista. Ja vastuussa yksin olemme kuudesta tai yhdessä jonkin muun valiokunnan kanssa. Sitten neljä. Teollisuuskilpailukyky ja varuspolitiikkaa. Se on kohdan neljä aiheena. Me kuulemme komission jäsenentä Nelly Ferroccia. Tervetuloa komission jäsen. Me tapasimme teidät kaksi ja puoli kuukautta sitten heinäkuussa. Se oli itse asiassa kuuleminen sekin. Ainakin kuusi on tulossa lisää ensi viikolla. No nyt tämä on vähän eri asia kuitenkin, koska täällä te edustatte komissiota, jonka vastuulla on teollisuus, kilpailukyky ja avaruuspolitiikka. Me olemme erityisen kiinnostuneita Galileo-ongelmista. Se on erittäin tärkeää, koska jotain kysymyksiä tuli esille viime valiokunnan kokouksessakin. Ja totta kai PK-yrityksiä koskeva säädöspaketti ja totta kai kilpailukykykertomuskin, jotka kaikki on tärkeää. Jos jollain on jotain muutakin kysyttävää, niin se on mahdollista. Mutta sano vain, mikä noin yleisesti on ehkä kaikkein tärkeintä. Kolme seikkaa lähinnä. Herra komission sen pyytäisin, että ne kommentoitte sitä, varsinkin näitä kolmea kohtaa. Tämän lisäksi sanoisin vielä sen, että meillä on tunti tätä kohtaa varten. Herra komission jäsen pyytäisin, että pitäisitte alustuksenne. Thank you, Mr. President. Honorable... Kiitos puheenjohtaja, arvon valiokunnan jäsenet, kiitos kutsusta alustukseni myötä ja kysymystenne myötä voin näin jatkaa vuoropuhelua toimielinten kesken. Sitä on pidetty niin tärkeänä, kuten puheenjohtaja ennakoikin jo keskityn kolmeen kohtaan. Teidän luvallanne puheenjohtaja aloittaisin lyhyesti puhumalla kilpailukykykertomuksesta ja sitten pk-yrityksiä koskevan aloitteeseen ja alustukseni päätteeksi sanon jotain Galileo-ohjelmasta. Kilpailukyky kertomus. Sanoisin, että olen erityisen iloinen, että tänään sain tilaisuuden esitellä teille kaikkein tärkeimpiä tuloksia kahdessa kertomuksessa, jotka syyskuussa 11. päivä julkaisin yhdessä muun komission kanssa. Tämä on jo kolmas vuosi kun tällaisia kertomuksia julkaistaan. Sanoisin myös, että tästä keskityn pelkästään keskeisimpiin osiin. Kertomukset ovat teidän käytettävissänne. Jos olette kiinnostuneita, voitte pyytää niitä. Minä keskittyisin kuuteen tärkeimpään viestiin, ainakin minun mielestäni tärkeimpään viestiin näiden tulosten pohjalta – Sanoisin, että pidän kertomusten sisältöä keskeisenä osana myös vuotuisen kasvuselvityksen valmistelua. Ja kun sitten käynnistetään seuraava kierros ohjausjaksossa, tämä on merkittävä osa siis ohjausjaksoa, ja siksi sitä pitää niin myös lukea. Mennäkseni nyt kaikkein tärkeimpiin viesteihin, niin Ensimmäiseksi ottaisin esille sen, että tarvitaan enemmän investointeja kaikilla talouden lohkoilla. Investointi on alhaista edelleen, ja jos halutaan antaa pontta taloudelle, tarvitaan investointeja, jotta voidaan kotimaan kysyntää vahvistaa, jotta voidaan vahvistaa ylipäätään kilpailukykyämme. Lisätkö vielä, että tarvitaan sekä yksityistä että julkista investointia. Jos kasvu tarvitsee investointeja, niin investoinnit puolestaan tarvitsevat pääomaa, eli rahoitusta. Valitettavasti nyt on pantu merkille, mikä käy ilmi myös kertomuksista, että rahoituksen saatavuus on edelleen ongelma monissa maissa. Erityisesti tätä vahvistaa myös suuret korkoerot, joita edelleen on unionissa eri jäsenvaltioiden kesken, mutta myös sen mukaan, minkä kokoiset yritykset hakevat rahoitusta. Siis luottoa on heikosti saatavilla, varsinkin pk-yritysten parissa. Komissio on pyrkinyt lieventämään ongelmaa rahoituksen saatavuuden osalta ei pelkästään pankkiunionin myötä, jotta se olisi täysin toimintakykyinen, mutta myös sitä kautta, että meillä on nyt olemassa ohjelma, jonka tarkoituksena on tukea pk-yrityksiä, eli COSME-ohjelma. Se nimenomaan puuttuu myös rahoituksen saatavuuteen. Kolmas viesti puolestaan on se, että meidän pitäisi edelleen jatkaa työtä myös innovoinnissa – Tarvitsemme tehokkaampaa innovointia, mutta myös markkinointia ja kaupallistamista useimmissa jäsenvaltioissa. Meidän täytyy kaattaa raja-aitoja varsinkin pk-yritysten osalta. EU on siinäkin mukana omalla ohjelmana Horisontti 2020. Tällä kaudella se on nyt enemmän keskittynyt kuin aikaisemmin tutkimukseen, jolla pyritään edistämään innovointia Jäsenvaltioiden on hoidettava oma sarkansa myös, jotta innovoinnin myötä voidaan saada aikaan kasvua ja kilpailukykyä. Sitten vielä neljäs osatekijä, joka käy ilmi myös hyvin kertomuksista, liittyy energian hintaan. Nimittäin useimmissa maissa, ehkäpä kaikissa Euroopan unionin maissa, kärsitään korkeista energiahinnoista. Varsinkin jos verrataan tätä tilanteeseen muissa kilpailijamaissa Euroopan unionin ulkopuolella. Huolimatta siitä, että on erilaisia toimia hyväksytty jäsenvaltioissa, ja hinnat ovat nousseet. Sitten 2008 aina 2013 asti. Tietyssä mielessä johtuu korkeimmista maksusta ja veroista ja verkkokustannuksista, Eli meidän täytyy olla suorituskykyisempiä ja kilpailukykyisempiä energiamarkkinoilla. Meidän täytyy älyverkkoihin sijoittaa, kuten myös energiatehokkuuteen, ja meidän täytyy jatkossakin tehdä työtä sen parissa, että energialähteet olisivat monipuolisemmat. Viides seikka, joka käy ilmi sekin kertomuksista, nimittäin Euroopan yrityksillä täytyy olla tarjolla myös markkinoita omien kotimamarkkinoiden ulkopuolella. Tämä koskee sekä Euroopan unionia sisämarkkinoilla, mutta erityisesti suhteessa kolmansiin maihin. Ne täytyy paremmin saada mukaan globaaliin arvoketjuun. Yleisesti ottaen kriisistä huolimatta yritykset ovat säilyttäneet kilpailukykynsä kansainvälisesti ja sisämarkkinoillakin ovat tärkeä kasvun lähde, varsinkin PK-yrityksissä, mutta edelleen on näyttöä siitä, että varsinkin PK-yrityksissä edelleen on ongelmia pääsystä EUn ulkopuolisille markkinoille. Ja sitten lopuksi vielä, ei tämäkään mitään uutta ole, olette sen kuulleet usean otteeseen, tarvitaan enemmän työtä myös paremmassa sääntelyssä – hallintorasitteen keventämisessä ja myös julkishallinnossa. Tämä käy hyvin selväksi myös kertomuksista, että ne maat, jotka pärjäävät parhaiten hyvässä julkishallinnossa, paremmassa säätelyssä ja hallintorasitteen keventämisessä, niin niissä maissa on myös yritysjärjestelmä, joka toimii paremmin kuin muissa maissa. Johtopäätöksenä tähän päätän kilpailukyky kertomusten käsittelyn. Kaiken kaikkiaan siis Eurooppa on plussan puolella, mutta varmasti pystyisi parempaankin. Kertomuksesta käy myös ilmi se, että eroja valtavasti jäsenvaltioiden kesken, eli kuilu on kurottava umpeen jäsenvaltioiden kesken. Jatkossakin on vielä työsarkaa edessä jäsenvaltiossa komission jäsenvaltioiden tukena eri toimissa, joita jäsenvaltioiden on tehtävä. Mutta kuten totesin, ennen kaikkea tehokkaan ohjausjakso täytäntöpanon myötä. Puheenjohtaja Busek viittasi myös pk-yrityksiä koskevaan aloitteeseen. Haluan siitä sanoa muutaman sanan. Komissio on Parlamentin neuvoston tuella on kehitellyt strategiaa kasvun ja kilpailukyvyn hyväksi, ja se on erityisesti keskittynyt PK-yrityksiin. Ainakin voin sanoa sen verran, että PK-yritykset ovat hyvin mukana meidän poliittisessa ohjelmassamme. Siellä muun muassa keskitytään siihen, että annetaan uutta pontta työpaikoille ja kasvulle. Komissio teki aloitteen ehdotuksesta – eli PK-yrityksen koskevaksi aloitteeksi Small Business Actiksi. Siinä pyritään nimenomaan vahvistamaan PK-yritysten asemaa. Aloitteen hyväksymisen jälkeen 2008, sen jälkeen kun se tarkistettiin 2011, aika uskomaton määrä toimenpiteitä on hyväksytty sekä jäsenvaltiossa 2400 tointa on kaiken kaikkiaan huomattu hyväksytyn jäsenvaltioissa, mutta Euroopan unionikin on hyväksynyt paljon toimia, jotka tukevat kaikkia niitä hankkeita, joita oli tuossa aloitteessa. Unionin toimenpiteistä mainitsisin pari tai kolmekin oikeastaan, joita minä kyllä pidän ehdottomasti erityisen tärkeinä. Ensinnäkin maksuviive direktiivi, jota nyt aika tyydyttävällä tavalla on täytäntöpantu useimmissa jäsenvaltioissa, sitten PK-yritystesti, joka on sekin väline, jolla voidaan tehdä lainsäädäntöä PK-ystävällisemmäksi. Ja vielä julkisten hankintojen määräysten tarkistaminen, jotta PK-yrityksillä olisi parempi pääsy näihin tarjouskilpailuihin. Me olemme nyt päättäneet, että oli tullut korkea aika päivittää myös pk yrityksen tukevaa aloitetta, eli antaa uutta, uusia eväitä uudelle komissiollekin, jos mahdollisesti uusi ehdotus tulee uudesta aloitteesta. Tästä aiheesta käynnistetty kuuleminenkin pari päivää sitten vasta. Kuuleminen on nyt käynnissä, sekin on teidän käytettävissänne. Minä toivon, että siihen saadaan paljon suosituksia ja ehdotuksia, jotta seuraava pk aloite olisi vielä tehokkaampi, vaikuttavampi ja tukisi vielä enemmän pk-yrityksiä. Sitten lopuksi asia, jonka puheenjohtaja mainitsi, on myös Galileo. Olen aivan varma, että kaikki ovat kiinnostuneita tietämään vielä enemmän siitä, miten kävi sen jälkeen, kun Galileo käynnistettiin. Palaan tähän hetken päästä, mutta sanoisin siitä sen verran, että Teille ei varmasti tarvitse tähdentää tämä merkitys sen enemmän, koska sillä on se ajatus, että unioni saisi omaan itsenäisen satelliitti- ja navigointijärjestelmänsä. Mainitsen tämän siitä syystä, että haluan kiittää parlamenttia antamasta nyt tuesta jatkuvasti tälle ohjelmalle hyväksymällä ensinnäkin riittävän rahoituksen ohjelmalle. Se on osa talousarviotamme unionissa auttamalla luomaan uusia sääntelypuitteitakin, jotta voidaan hallinnoida tätä Kalilo-asetuksen avulla, mutta viimeiseksi, mutta ei vähimpänä yksi osatekijä, nimittäin tämä on käynyt aivan selväksi parlamentin puheista, että on korostettu tarvetta kehitellä sovelluksia ohjelmassa. Toisin sanoen, Haluan antaa tunnustusta teidän keskeiselle osallenne. Toivon, että tuki jatkuu tulevaisuudessakin. No sitten itse tapahtuman mennäkseni muistuttaisin teille tosiasioista. Ensinnäkin Ranskan kuilusta kurusta laukaistiin tämä ensimmäinen vaihe, toimintakykyinen vaihe – tämä täysi valmius sen jälkeen, kun oli asianomainen validointi suoritettu ja meillä oli riittävät edellytykset laukasta kaksi satelliittia käynnistääksemme toisen vaiheen. Valitettavasti, kuten varmasti hyvin tiedättekin, pari tuntia satelliitin laukaisun jälkeen kävi ilmi, että ne eivät ole oikealla radalla – satelliittien olisi pitänyt olla korkeudessa 23 000 kilometriä puoliympyrässä ja niin, että 56 astetta olisi kallistuma päivän tasajasta, mutta ne olivatkin kokonaan toisella radalla, joka oli elliptinen. Alin korkeus maasta oli 13 000 kilometriä ja korkein puolestaan 25 000 kilometriä. Ilmoitin tästä kollegiolle välittömästi ja lähetin kirjan myös puheenjohtaja Busekille näistä ensimmäisistä tiedoista, kun oli näyttöä siitä, että nämä kaksi satelliit olivat väärillä radoilla. Ja nyt vaikka halusin tästä kertoa välittömästi parlamentille, kuten kollegiollekin, niin, niin nyt juuri näinä aikoina meillä on kaksikin vaihtoehtoa edetä. Ensinnäkin haluamme selvittää syyt tälle tapahtumalle, koska meidän täytyy nyt tietää, mitä tapahtui. Meidän täytyy pyrkiä välttämään vastaavat tapahtumat jatkossa ja sitten Yhtä lailla me arvioimme kahden satelliitin tilannetta, viitosen ja kuutosen tilannetta, jotka ovat kyllä radoillaan, vaikkakin väärällä radalla. Katsotaan sitten, kun on selvitetty niiden tarkka sijainti, voidaanko niitä vielä käyttää ja mihin tarkoituksiin. Jotta päästään varsinaisiin syihin kiinni ongelmassa, niin olemme Jannes Passin palkanet laatimaan kertomuksen. ESA ja komissio ovat tässä tukena. Ei koko komissio tietenkään, mutta jotkut komission jäsenet kävivät Moskovassakin keskustellakseen venäläisten kanssa. Viime maanantaina saimme hyvin alustavan kertomuksen riippumattomalta tutkintakomitealta. Nyt on liian varhaista mennä yksityiskohtiin tässä kertomuksessa, mutta sen verran voin kertoa, että aika selvää näyttäisi olevan, että ongelma oli laukaisun kolmannessa vaiheessa. Frigatti nimeltään todennäköisesti tässä vaiheessa tutkintaa näyttäisi siltä, että ongelma oli mekaaninen luonteeltaan. Enemmän tässä vielä tarvitaan kuitenkin työtä myös tutkintakomission parissa, jotta saadaan täysi kuvatilanteesta Lopullinen kertomus saataneen marraskuun loppuun mennessä. No mitä tulee näiden kahden satelliitin tilanteeseen, niin ESA myös työstää tätä henkilökohtaisesti tapasin myös pääjohtaja Dodenin, sain vahvistuksen sille, että nämä kaksi satelliittia ovat valvonnassa ja pystyvät lähettämään signaalia ESA tekee työtä eri vaihtoehtojen parissa. Todennäköisin vaihtoehto, josta täytyy tehdä piakkoin päätöskin, on se, että osittain oikaistaan radat. Se on mahdollista oman propellinsa avulla, että saadaan ne oikealle radalle, ainakin oikaista sitä. Ja kun se on hoidettu, niin mennään koevaiheeseen, ja kun se on saatettu päätöksen, on, on selkeämpi käsitys siitä, mihin näitä satelliita vielä voidaan käyttää. Kun tästä on kokonaiskäsitys, voidaan arvioida puolestaan, missä määrin ne voisivat edelleen olla osa ohjelmaa. Uh, to make it short and come to conclusion. No, lyhyestä virsi kaunis. Johtopäätöksemme on, että me olemme hyvin luottavaisin mielin, että voimme saattaa ohjelman päätökseen seuraava kiperä päätös, jonka komissio on tehtävä Hannes Vasin ja Esan kanssa liittyy seuraaviin laukaisuihin. En voi yhtään ennakoida, pystymmekö turvallisesti vahvistamaan seuraavat laukaisut tässä ohjelmassa, mutta siinäkin piti käyttää sajuus laukaisualustaa, mutta sen verran voin todeta, että meillä kyllä on Arianin kanssa myös sopimus, että voitaisiin käyttää muita alustoja, niitä on ehkä kolmekin käytössä. Meillä on tällainen vaihtoehtokin, jos täytyy tehdä tästä päätös, käytetään sajuisia vai, vai eurooppalaista laukaisua alustaa liian vitosta. Kiitoksia kovasti. Commissioner, now we have uh, around... Kiitokset komission jäsenelle ja nyt sitten uh, poliittisten ryhmien puhujat, kaksi minuuttia per puheenvuoro. Herra Ellert ensin. Kolme kysymystä liittyen tulevaisuuteen. Meillä on 8,9 miljardia velkaa FP7 ja budjetin ensimmäisestä pilarista. Ja nyt me näemme jälleen noin 12 prosentin leikkauksen mitä, mitä te odotatte monivuotisilta ohjelmilta, esimerkiksi avaruusohjelmilta, koska leikkaukset vain kasvavat? Toisekseen teidän pääosastonne on hoitanut tätä asiaa, nyt se siirretään liikennepääosastolle. Aikaisemmin meillä oli tiettyä joustoa budjetissa, koska kyettiin yhdistämään näitä ohjelmia ja olimme joustavia siinä, mutta mitä te oletatte, mitä tapahtuu nyt sitten, jos tämä lähtee nyt yhtenä yksikkönä liikenteeseen? on SND. Ja sitten äh, SND-ryhmän edustaja Toija. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää komission jäsentä myös siitä syystä, että vaikka tässä on vain pari kuukautta mennyt, niin hän on tehnyt erilaista työtä, varsinkin, että hän jättää hyvän perinnän myös, jota muut voivat sitten jatkaa. Toisin sanoen tässä on käytetty kesäloma kuukaudetkin ahkeraan työhön. Mielestäni erittäin tärkeää kuulla tästä kertomuksesta ja hyvä, että tässä huomioitiin myös ne toimenpiteet, joita tässä on tehty eri vuosina, ettei vain tutkita tutkimuksen vuoksi että, mutta sellainen analyysi, että voitaisiin antaa suuntaa tulevaisuudellekin, mitä me voisimme tehdä, mitä meillä on mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen. Yksi kysymys ja kaksi kommenttia. Ensinnäkin me olemme usein nähneet, että kun on ongelmia tai vaikeuksia yrityksissä, valitettavasti tänä vuonna ei ole sellaista lisäyttä, saatu teollisuustuotannossa kuten haluttiin, vaikka se tavoitteenakin oli 20 prosenttia 2020 mennessä. Tänä vuonna ei päästy lähemmäksi, vaan päinvastoin otettiin vähän takapakkia. Jotta voitaisiin paremmin ymmärtää, mitä ongelmia tässä on, niin usein on niin, että ne ovat vähän yritysten ulkopuolella, ei pelkästään liity tuotteisiin. Kiitokset. Seuraavaksi Henkel. Yes, um, even though we are facing... Vaikkakin tässä on monia vaikeuksia, niin totta kai tämä on eri... Hmm. Even, even longer, 30 minutes longer. Sorry, sorry. Ai anteeksi, tässä selittelin. The expense of my time, no? Okay. Menikö se minun puheenjohtajani sitten? Ei, kun tämä on erittäin tärkeää meille, kuten tiedätte, ja minä uskon, että Komissio varmasti kertoo jatkossakin meille säännönmukaisesti eri tapahtumista. Minua kiehtoi teidän kertomanne siitä, että olette neuvottelemassa venäläisten kanssa ja eurooppalaistenkin kanssa, ja minua kiehtoi myös yksi tieto, jonka näin lehdistä, että on israelilainen yrityskin, joka on tarjonnut tukeaan, jotta saadaan satelliit oikealle radalleen. Minulla olisi kysymys, pitääkö paikkansa, ja toiseksi, Teemmekö yhteistyötä amerikkalaistenkin kanssa? Vai ratkaistaanko ongelma vain eurooppalaisten ja venäläisten kesken? Kiitos. Thank you very much. You are very... Kiitokset. Hyvin tehokas. Pavel Telitska Alden nimissä. Uh, thank you, Ms. Uh, Chairman. Uh, we have agreed. Kiitos. Me, minä puhun hieman uh, myöhemmin, annan puheenvuoron kollega Lienin Koralle jos tämä sopii teille puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä puheenvuorosta ja kysymykseni koskee Galileoa. Kuten mainitsitte, Euroopan parlamentti on hyväksynyt rahoituksen ja luonut tätä puitelainsäädäntöä, eikä teidän tarvitse painottaa, kuinka tärkeää tämä on. Sen vuoksi me olemme nyt eh, todella huolissamme näiden kahden satelliitin menetyksestä. Voisitteko te kertoa hieman enemmän budjet, niistä budjetivaikutuksista, mitä sillä, tällä on? Kuinka paljon rahaa tässä palaa avaruuteen ja kuinka paljon tämä vaikuttaa ohjelmaan kokonaisuudessaan? Ehkä me löydämme jotain muuta näiden kahden satelliitin tilalle, mutta mutta tarkoitushan oli, että vaikutus on toisenlainen. Miten tämä toimii ja miten te kerrotte tästä meille? Thank you very much. Kiitokset. Sitten edustaja Silikatsis eh, Guen nimissä. Ne, eh, eh Kiitos paljon. Ensimmäinen kysymys komission jäsenelle ohjelman rahoituksesta. PK-yrityksille annettu tuki, ihan aiheellisesti sanoitte, että ne tarvitsevat tukea mutta jos otamme huomioon sen, mitä on nyt koettu synkissä budjettileikkauksissa nimenomaan PK-yrityksille suunnatuissa ohjelmissa vuodelle, vuoden 2015 talousarviossa, niin minä en kuullut mitään täsmällistä ohjelmien nos kasvattamisesta tai ainakaan siitä, millä tavoin PK-yritykset pääsisivät näihin ohjelmiin käsiksi, millä menettelytavoilla. Kyllähän te varmasti tajuatte, että on paljon vaikeuksia, että päästään tämän rahoituksen piiriin. PK-yritykset eivät ehkä sitä vielä sitä täysin ole havain tajunneet. Toinen kysymys liittyy satelliitteihin. Te puhuitte eri tutkimuksista, toimenpiteistä, joihin on ryhdytty, joiden avulla valvotaan, ettei tulevaisuudessa törmätä enää samankaltaisiin ongelmiin. Näinhän on voitu jo todeta, ainakin se mitä olen kuullut, tuleeko meillä olemaan noin parisen kymmentä Mm, satelliittilaukaisua toimenpidettä. Se tulee maksamaan suunnattoman paljon, tämä, kun ajattelemme, että taantuma on vielä vallalla, talouskriisistä ei ole vielä selvitty. Totta kai tämä synnyttää tukun kysymyksiä, varsinkin kaiken sen jälkeen, mitä tapahtui näiden kyseisten satelliittien laukaisemisten jälkeen. Tämä on kunnianhimoinen ohjelma, eikö se tule maksamaan aivan suunnattoman summan rahaa? jota ehkä tarvittaisiin mm, pikemminkin niissä maissa ja kansalaisten tarpeiden tyydyttämiseksi. The next speaker. Kiitokset ja sitten edustaja Helmer. Thank you very much indeed, Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle hyvin hyödyllisestä alustuksesta. Minä olin erityisen kiinnostunut jaksosta, joka liittyy kilpailukykyyn. Tärkein kysymys, jonka komission jäsen otti ongelmallisena esille, oli energian hinnoittelu, jos oikein ymmärsin. Ja minä kyllä sanon, että olen aivan samaa mieltä. Hauskaa, että olen samaa mieltä silloin tällöin. Se on kriittinen ongelma Euroopan kilpailukyvylle. Mitä komission jäsen ei kuitenkaan maininnut, oli se, että tärkein syy korkeille hinnoille ja kilpailukyvyttömyydelle on se, jatkuvat tarkoitukselliset poliittiset päätökset, joita tehdään osin jäsenvaltiossa, ja tässä kritisoin brittihallitustakin ilmoitusmuutoslaistaan ja hiilidioksilaistaan, mutta ennen kaikkea on kyse Euroopan politiikasta. Se nostaa energian hintoja. Tästä syystä komission jäsen Oettinger totesi, että ei ne ole enää varaa siihen, että on yksipuolista ilmastopolitiikkaa Euroopassa. Siksi Tajani, joka lähtee komissio, toteaa, että tämä on kilpailukyvyn murha suorastaan. Eli tämä on katastrofaalinen tilanne ja edellyttää radikaalia toimia, niistä en ole kuullut puhuttavan. Peräkuulutetta investointia, no sitä voi tulla yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Jos se tulee julkiselta sektorilta, niin itse asiassa se on lainausta nimeltään. Toivottavasti olette minun kanssani samaa mieltä, että me olemme ihan riittävästi lainanneet Euroopassa ja jos lisää lainataan, niin se vain pahentaa asioita sen sijaan, että mitään korjaisi. Ja jos sitten se tulee yksityiseltä sektorilta, niin sitten palataan alkuruutuun puheenvuorossa, niin miksi ihmeessä joku tärkeä yritys Euroopassa investoi Eurooppaan, kun täällä hinnat ovat niin korkeat energiassa, kun se voi mennä Amerikkaan halvan kaasun perässä tai Kiinaan tai Intiaan vielä halvempien energiahintojen perässä. Kyllä meidän täytyy nyt todellakin saada otetta kilpailukykyyn turha puhua täällä, että täytyy hoitaa sen paremmin tai että ehkä saadaan jotain energiasäädetty siellä sun täällä ja vähän enemmän, vähemmän valoa. Tämä on valtava ongelma, joka on keskeinen meidän vihreässä politiikassamme. On erittäin tärkeää, että sitä muutetaan. Thank you very much. Kiitos. Sitten herra Schauhauser. Kysymykseni koskee vain näitä laukaisualustoja. Onko se hyvää tulosta yhteistyöstä EUn ja Venäjän välillä? Te puhuitte mahdollisuudesta että voitaisiin korvata tämä. Minulla ei samaa tietoa. Voitteko te antaa enemmän tietoa, miten voidaan korvata tämä jollakin toisella, eli siis venäläisellä teknologialla, ilman että joudutaan uudestaan riippuvaisuussuhteeseen? Thank you very much. Kiitos. Mr. Commissioner, No niin, ensimmäinen äh, kysymyskierros on käyty ja nyt vastauksia. First, kiitos. Ensinnäkin äh, herra Helmer, muistinkohan nimen oikein, kyllä vain kysymys, joka liittyy keskusteluihin seuraavan vuoden talousarviosta ja ongelmista, joita on neuvotteluissa. Olen kyllä tietoinen tästä, olen tietoinen, että tässä edelleen täytyy löytyä ratkaisu neuvoston ja parlamentin välisissä neuvotteluissa, varsinkin korjaavasta lisää talousarviosta tälle vuodelle. Minun tietojeni mukaan tilanne ei suora vaikuttaisi Galileon rahoittamiseen. No ehkä voin tästä vähän enemmän todeta ja vastaan myös joihinkin muihin kysymyksiin rahoituksesta. Meillä on nyt aika vakaa ja terve ohjelma monivuotisissa rahoituspuitteissa muutenkin avaruusohjelmissa. Ainakin tällä haavaa en näe mitään erityisiä ongelmia tämän nimenomaisen strategisen ohjelman rahoituksessa. Minulla on ollut jo halustavia tapaamisiakin komission jäsen Sefcovicin kanssa. Meillä oli pitkä tapaaminen tänään aamupäivälläkin. Kävimme läpi useita kysymyksiä, joita meidän yhdessä täytyy hoitaa. Tässä siirtymävaiheessa hän on varsin tietoinen tilanteen mutkikkuudesta kaikkein kiireellisin päätettävä asia tässä komissiossa ja seuraavassa komissiossa liittyy seuraavaan ohjelman vaiheeseen, rahoitukseen siis, mutta totta kai minulle tämä on selvä ja, ja kyllä herra Sefkovicillekin, että hän ottaa tämän onkeen. Rouva Toija nyt ei valitettavasti pystynyt päättämään kommenttejaan tai kysymystään ehkä kahdenkeskisesti, jos haluatte, voin jotain hänelle kertoa. Sitten menisin kolmanteen kysymykseen herra Henkeliltä. Kyllä, olemme tästä tietoisia, koska tässä oli lehdistössä tietoja, että israelilainen yritys, no en tiedä onko se virasto vai yritys vai mikään lie, joka tarjosi palvelujaan tilanteen korjaamiseksi. Totta puhuen, ei saa kyllä tätä on käymässä läpi, ja tietääkseni heillä on jotain yhteyksiä sen selvittämiseksi, onko tämä vakavassa mielessä vai ei. Minä olen ollut yhteydessä pääjohtajaan Esassa, ja hänellä ei ollut sellaista vaikutelmaa, että Esa pitää tätä kovin vakavana tarjoamuksena. Kuten totesin, me toimimme omiin keinoin, mutta toki yhteistyössä kahden toimeenpanevan viraston kanssa, jos niitä niin voi kutsua, varsinkin Esan kanssa, mutta myös Johannes Vassin kanssa. Tässä keskeisenä tavoitteena koko työssä on selvittää, missä määrin nämä kaksi satelliittia voisivat edelleen olla käytössä, vaikka ne eivätkä, vaikka eivät pääsivät, pääsivät, pääsisikään alkuperäisellä radalleen, että missä määrin ne ovat siis käyttökelpoisia vielä. Sitten seuraava kysymys Rouva van Hoiseniltä, jos oikein muistan. Se liittyy sovelluksiin ja kustannuksiin. Mitä tulee sovelluksiin, olen aika luottavasti mielin, että neuvosto ja parlamentti pian saa komission ehdotuksen, ei tältä komissiolta, koska me olemme vielä varhaisessa vaiheessa koko pohdiskelua, mutta olen kyllä tietoisia, että tarvitaan myös lainsäädäntövälineitä, joita tarkoituksena on antaa kannustimia palveluiden käytölle siinä määrin, kun niitä Galileon puitteissa käytetään. Onko se direktiivi vai asetus? Onko se oikeudellisesti sitovaa vaiko pelkkää kannustinta? Sitä täytyy vielä miettiä komissiossa, mutta olen aivan varma, että pian eteenne tulee ehdotus. Kustannuksista sanoisin, että me olemme laskeskelleet tällaisen laukaisun hinta, se olisi noin 150 miljoonaa euroa, noin 70 miljoonaa kattaisi laukaisualustaan ja loput menisi satelliittiin. Mutta, ja tämä on iso mutta, kustannukset on jo budjetoitu. Ja äärimmäisessä tapauksessakin, jos ajatellaan, että kaikki meni hukkaan, ja näin ei nyt ole vielä, niin alkuperäisten suunnitelmien mukaan Galileossa valmisteltiin asia niin, että kun on tarkoitus lähettää 30 satelliittia, kuuden on tarkoituksena olla – koesatelliitteina, että vaikka tällainen mahdollinen tapahtuma nyt tulikin vastaan epäonnistuneen, niin mitä lisäkustannuksia ei tule. Sitten herra Sikiliotis, miten välttyä samalta ongelmilta jatkossa? No se on suurin huolemme. Siksi teemmekin läheistä yhteistyötä tutkinta lautakunnassa – me miettimme myös yhteistyötä venäläisten kanssa, jotta tarkkaan tiedettäisiin, mikä meni pieleen, mitä keinoja heillä on tehdä korjauksia seuraavaa laukaisualustaa varten. Olemme hyväksy muitakin toimenpiteitä, koska olemme yhteydessä olleet Arjan Viitosenkin. Hekin ovat tarjonneet kolme uutta laukaisualusta Arjan Viitosesta, ja se on mukautettu versio Arjan viitosesta, jolla voitaisiin laukaista samanaikaisesti neljä satelliittia. Siinä tapauksessa, että emme pysty päättämään tästä ja niiden käytöstä, niin ensi keväästä lukien voitaisiin käyttää pelkästään eurooppalaista laukaisualustaa, eli mukautettu versio Arjan viitosesta. Ja sitten herra Helmer esitti mutkikkaan kysymyksen, joka liittyy energiahinnoitteluun. See your point. Uh... Ymmärrän kyllä ajatuksen. Me teemme kaikkemme, jotta voitaisiin lieventää korkeiden energiahintojen vaikutusta yrityksiimme tai talouteen. Me olemme päättäneet ja varmasti neuvostokin päättää ehkä lokakuussa jo uusista tavoitteista, jotka täytyy hyväksyä ilmastopaketissa 2020 jälkeistä jaksoa varten, niin siinä täytyy jotenkin suojella teollisuuttamme, säilytötaloutamme kilpailukykyä. Työohjelma energia-alalla on teille tuttu. Tämän minun alustukseni jälkeen tapaatte herra Öttingerin. Sen verran voin todeta, että kun energialalla politiikkaa kehitellään tai ilmastonkin alalla, niin olemme kyllä päättäväisesti ottaneet huomioon myös elinkeinoelämän tarpeet. Viimeinen kysymys, herra Schaffhauser. Miksi olimme riippuvaisia venäläisestä tekniikasta ja venäläisestä laukaisualustasta? No, Valitettavasti aikanaan, kun laukaisu suoritettiin, niin se oli ainoa tarjolla oleva meidän yksikkömme, joka tarjoaa näitä palveluita myös, niin sillä on käytössään Vega, joka on liian pieni, ei siis riittävän voimakas kahden satelliitin laukaisemiseksi Arjan viitonen, joka oli liian iso, joka oli mukautettava, jotta se olisi sopiva. Neljä satelliitin laukaisemiseen neljä ainoa käytettävissä oli sajuus. Ja aikaisemmin se on tunnettu siitä, että se on ollut hyvin menestyksellinen laukaisuissa. 20 vuoden aikana 98 prosenttia laukaisuista sajuusin pohjalta on onnistunut. Thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitokset. Nyt sitten vielä viisi kollegaa puhujalistalla. Ja meidän pitäisi lopettaa kymmentä yli neljä. Joten puolitoista minuuttia per puhuja. Ensimmäisenä Marinescu. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Kiitos paljon puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Te olette jo sanoneet sen tämän kaltaiset välikohtaukset voivat olla ihan tavallisia. Mutta tutkimustyö, jonka te haluatte toteuttaa, pitäisi saada nopeasti päätökseen. Eli nyt pitäisi saada tietää, mitä me voimme tulevaisuudessa tehdä. Minulla on kaksi kysymystä ohjelman pitää jatkua, Galileo pitää jatkua. Minä haluaisin tietää, mikä tulee olemaan tulevaisuuden tilanne suhteessa muihin satelliitteihin, joiden laukaisua suunnitellaan. Sillä tavalla, että määräaika näiden satelliittien toteuttamiselle laukaisulle tulisi noudatetuksi. Toinen kysymys löytyy, liittyy Egnokseen. Uh, Samassa asetuksessa puhutaan siitä ja myös sen laajentamisesta koko EUn maa-alueella. Haluaisin tietää, mis, miten tämä laajentaminen on nyt mennyt eteenpäin. Mister. Kiitos. Äh, sitten edustaja Salini. Thank you, Mr. President. Kiitos. Hyvä komission jäsen, minä kysyn teiltä jotain, joka ei täysin nyt liity teidän salkkuunne, mutta kun kuulin teidän paljon puhun pk-yritysten arvosta, niin minusta on suorastaan velvollisuuteni puhua tästä. Se on poliittisesti niin tärkeää. Yksi pahimpia vihollisia pk-yrityksille on nimenomaan ison mittakaavan talous, jota harjoitetaan edelleen jäsenvaltioissa. Se on edelleen oikeastaan politiikasta tai tietyn tyyppisestä politiikasta aiheutunut. Eikä se paljon auta. Ei se auta, koska PK-yrittäjämme kärsivät tästä, joka joskus maksuihin menee kaksikin vuotta ja etäisyydet ovat pitkät. Eikö tässä pitäisi suosia todellista teollisuuspolitiikkaa, jossa tajutaan jotain taloudesta, mutta siinä täytyy jotenkin pystyä hallinnoimaan – Eli pk yrityksemme tästä eniten tietävät ja totta kai suurteollisuuskin. Minä olen ollut paikallisella tasolla näissä asioissa tekemisissä ja keskushallinnossakin. Ja minun alueellani yrittäjät eivät oikein ymmärrä tätä. Ja varsinkin Italiassa, minun maassani, ei tätä ymmärretä. Thank you very much, uh, colleague. Kiitokset. Sitten edustaja Sander. Merci, monsieur le président. Alors, c'est un... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on aivan sattumaa, että minun kysymykseni on ihan samantyyppinen kuin kollegan kysymys. PK-yrityksistä. Te puhuitte siitä, kuinka paljon on nähty vaivaa, kuinka paljon ponnisteltu ja tehty työtä PK-yritysten suuntaan, koska siellä on suunnatonta työllistävää potentiaalia. Te puhuitte myös innovaatio, uudistumishalusta julkisista hankinnoista ja menettelytapojen yksinkertaistamisesta, mutta yksi kohta jäi mainitsematta ja minun mielestäni kyllä sitä pitäisi tukea nimenomaan miten voitaisiin hyödyntää uutta teknologiaa ja miten pk-yritykset todella voivat päästä uuden teknologian käyttäjiksi. Se olisi työpaikkaa turvaavaa toimintaa PK-yrityksille yhtäältä ja toisaalta, jos käytetään digitaalista tekniikkaa toisaalta, niin se olisi hyödyllistä. Ja jos me voimme todella yhdistää nämä kaksi tekijää, niin silloin kilpailukyky todellakin paranisi. Thank you very much, Madam Sander. Kiitokset edustaja Sander. Seuraavaksi edustaja Talitska. Joo, commissioner, good Kiitoksia. Haluaisin kysyä vielä Galileosta sen rahoituksesta. Ilmeisesti on kyse mekaanisesta ongelmasta, mutta on kysyttävä, onko laukaisualustan toimittaja luotettava? Mitä näkymiä on tämän saattamisesta turvalliseen satamaan? No kilpailukyvystä. Puhuitte siitä, että tarvitaan julkisia ja yksityisiä investointeja vielä enemmän yksityisen puolella viittasivat myös saa rahoituksen saatavuuteen. Minä väittäisin, että kyllä rahoitusta tarjolla on yllin kyllin, eikä kyse ole niinkään rahoituksen saatavuudesta, vaan että on oikea ympäristöinvestoinnille. Tämä on toinen kysymykseni, miten komissio aikoo tähän puuttua. Sitten vielä innovoinnista, tehokkaammasta innovoinnista. Olen aivan samaa mieltä kanssanne. Todennäköisesti tekin olette samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi pystyä mittaamaan rahoituksen vaikuttavuutta silloin, kun niitä tulee EU-sta, puiteohjelmista, rakennerahastoista ja niin edelleen. Mitä on tuloksia saatu? Tyydymmekö niihin? Miten mitataan niitä? Mikä on prosenttiosuus ajatellen innovoinnin onnistumista? Tässä kolme kommenttia ja kysymystäni. Oh, thank you very much. Kiitos. Ja tämä oli nyt sitten puhujalistan päät. Vai onko täällä vielä muita? Uh, press the button. Yeah. <coughs> Now that Galileo is either in the Eli Galileo eh, ei ole eh, siis tuolla nyt kiertämässä maapalloa, eikä välttämättä koskaan tule operatiivinen. On, voitaisiin sitä käyttää vaikka vaikkapa esimerkiksi autojen etsimiseen, ja sitä kautta voitaisiin sitten saada rahaa vaikka unionille. Ja toisekseen, teillä on tausta Italian ulkoministeriössä. Miten se antaa teille pätevyyden puhua teollisuudesta tai kilpailukyvystä? Eikö tämä pitäisi olla ö, liikemiehen ö, tehtävä? Minä olen liikemies itse. Ja sitten edustaja Coburn. Griffin, Griffin. That was me, sir. That was Monsieur Coburn. Se oli minä ja minä olen kyllä herra. Griffin. Yeah, Mrs. Griffin. Uh, uh, Anteeksi, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Pekko yritykset pannaan yleensä samaan korin, vaikka tarpeet vaihtelevat kovasti ajatellen tuen tarvetta tai rahoituksen tarvetta pk-yritykselle tai mikroyritykselle. Miten voidaan taata se, että se on sopiva asianomaiselle alalle ja riittävän joustavaa ja riittävän nopeaa pk yrityksen kannalta? Toiseksi, onko tarkoitus jättää etninen vähemmistö tai musta vähemmistö kokonaan tämän yritän ulkopuolelle tai sukupuolten tasa-arvo. Thank you. Thank you, madam, for your question. Kiitokset kysymyksestänne ja huomiostanne. No niin, tämä oli nyt puheenluettelon loppu ja nyt sitten voitte vastata. Olkaa hyvä. Yes. Uh, Mr. Marinescu, uh, yes, uh, as I said, uh, I can... Kiitos, herra Marinescu. Voin vain toistaa sen, että kaikkein kiireellisin ja vaikein tehtävä komissiolle on oleva päätös, jonka komissio on tehtävä joskus seuraavasta laukaisusta. Alun perin tarkoituksena oli laukaista kaksi satelliittia sajuusalustalta. Tähdennän nyt vielä kerran, että vasta sitten kun meillä on selkeä käsitys tilanteesta ja tiedetään mikä meni pieleen, Eli vasta sitten, kun tiedetään, että voidaan ryhtyä oikaisutoimiin myös sajuisin puolelta, niin tämä on nyt henkilöitä näkemyksen, niin en usko, että sitä ennen voidaan vielä mitään päätöksiä tehdä seuraavasta laukaisusta. Tämä on liian varhaista ruveta tänään mitään vastausta antamaan, Toivottavasti lokakuun loppuun mennessä, kun tutkintavaliokunta on tehnyt oman työnsä, niin meillä on käytettävissä kaikki tarvittavat tiedot päätöksentekoa varten. Egnossissa teemme yhteistyötä, kun on kyse sen yhdistämisestä Euroopan mittakaavassa komissio kyllä tätä työstää. Eli rauhoittelen teidän mieliänne siltä osin. Edustaja Saliini, olen varsin tietoinen, että miten suuri tämä ongelma on, jonka otitte esille. Komissio on kyllä puuttunut tähän ongelmaan erilaisista näkökulmista. Muistuttaisin varsinkin siitä, että kun ajatellaan ohjausjaksoa, tai ajatella niitä maakohtaisia suosituksia, joita ohjausjakson päätteeksi aina annetaan, niin kaikille jäsenvaltioille annetaan suosituksia ja tarkoituksena on nimenomaan vapauttaa eri talouden aloja, jotta saadaan aikaan kasvua ja kilpailukykyä. Meidän täytyy totta kai tehdä ero tässä, kun ajatellaan paikallisten palveluiden vapauttamista. Meillä on tietyssä määrin eurooppalaista sääntelyä ja katsoa, missä määrin vapauttaminen on mahdollista. Tämä koskee varsinkin energiaa, jossa halutaan saada aikaan sisämarkkinat energia-alalla, ja tämä koskee varsinkin rautateitä, missä meillä on tärkeä toimenpidepaketti, joka myös vapauttaa tämän liikenteen markkinoita muilla aloilla. Eli on arkaluontoisia kysymyksiä ei välttämättä ole pystynyt löytymään yhteisymmärrystä kaikkien vapauttamisesta. Ajattelen varsinkin vesialaa. Tiedätte, että joissakin maissa, ehkä meidän parhaiten tuntemassamme maassa, varsinkin se on arka paikka. Rova Sander, olen aivan samaa mieltä teidän että Tässä täytyy auttaa PK-yrityksiä, jotta niille olisi käytettävissä huipputekniikkaa. Unionissa on ponnisteltukin kovasti, että on tarjolla erilaisia ohjelmia, tukea tutkimukselle, joka tähtää innovointiin. Muistuttaisin teille, että varsinkin horisontti 2020 on iso siivu myös tutkimukselle pk näkökulmasta, jotta voidaan myös tarjota huipputekniikkaa pk-yrityksille. Herra Telitska Sajuusin luotettavuuskysymys on tärkeä, olen aivan samaa mieltä siitä, ja kuten totesinkin, toista vielä kerran, että vasta sitten kun meillä on selkeä käsitys tilanteesta ja vakaa sitoumus myös venäläisten puolelta, että he korjaavat asian ja korjaavat ongelmat, jos sieltä ongelma löytyy, niin sitten vastaan voidaan Arjanen ja komission miettimään uutta laukaisua. Aikaisemmin, muistuttaisin vielä, että aikaisemmin saajuus on ollut kovin menestyksellinen laukaisualusta, eli me kyllä luotamme siihen. Ja jos ei muuta vastaan tulee, niin kyllä venäläiset ovat kovin yhteistyöhaluisia rakentavassa hengessä. Olen aivan vakuuttunut siitä, että kyllä tässä vielä löytyy hyvät perusteet edetä. Myös Sajusin kanssa, mutta me olemme kyllä ryhtyneet vastatoimiinkin. Eli ensi keväänä meillä on käytettävissämme eurooppalaisia laukausalustoja, Arjan Vitosen mukautetut alustat. Toiseksi puhuitte PK-ystävällisestä rahoitusympäristöstä. Olen aivan samaa mieltä siitä, että ei kyse ole pelkästään siitä, että on tarjolla rahoitusta. Kyse on myös siitä, että helpotetaan sellaisen ympäristön syntymistä, joka on yritysystävällisempää. Se, se voi onnistua monellakin tapaa. Alustuksessani korostin jotain, joka minun mielestäni on erityisen tärkeää, nimittäin lainsäädännön laatu, hallintorasenteen keventäminen ja hyvin toimiva julkishallinto. Paljon saadaan aikaa myös Euroopan tasolla. Jotain teemmekin, Refit-ohjelmassa muun muassa, mutta meidän mielestämme sitä täytyy hoitaa sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla. Ja sitten vielä rakennerahastoista oli kysymys. Olen iloinen, että mainitsitte rakennerahastot yhtenä välineenä, jolla voidaan myös innovointia vireyttää. Siinä keskitytään nimenomaan rakennerahastojen ohjelmakausiin, jotta voitaisiin hyödyntää myös rakennevaroja innovointiin. Seuraavan komission tehtävänä on sitten hyödyntää rakennerahasto vielä paremmin jäsenvaltiossa, jotta tämäkin tavoite saavutetaan. Okay. I had, you can finish and I had, uh, do you have any... Mr. President, the question was rather... Niin, kysymys oli lähinnä se, että miit mittaammeko me eh, rakennerahaston ohjelmissa, mittaanko me varojen tehokkuutta, ne varat, jotka on investointu, mitataanko, mitä niillä saadaan? Yes, there is in fact. Kyllä, itse asiassa meillä on mittatikku olemassa, jolla voidaan innovoinnin tuloksia mitata. Kyllä työstämme tätä, kyllä. Herra Coburnin esittämä kysymys seuraavaksi. Ei. Galileon tarkoituksena ei ole jäljittää yksittäisiä autoja, eikä se millään tavalla puutu yksityisyyteen tai tietosuojaan kansalaisten kohdalla. Mitä minä sitten edustan? No minä olen diplomaatti, enkä ole häpeissäni ollenkaan. Olen näissä unionin kuvioissa nyt viisi vuotta kyllä tehnyt työtä Italian pysyvänä edustajana. En nyt ollenkaan väitä olevani paras edustaja elinkeinoelämälle, mutta yritän tehdä hommani parhaan kykyni mukaan. Sitten rouva Griffinin kysymys lopuksi. Erityisesti Kyllä, me haluamme tukea mikroyrityksiä, että muiden pekoyritysten lailla he voisivat hyödyntää kosmeohjelmaa. Sen tarkoituksena on tukea nimenomaan pk-yrityksiä, mutta totta kai mikroyrityksiä. Sitten naiset ja yrittäjyys. Se on kyllä selkeänä mielessä meillä ja sitä käsittelemme myös silloin, kun mietimme ohjelmia yrittäjän tukemiseksi Euroopassa. remarks? No, thank you. I'm fine. Thank you. Well, uh, thank you much, uh, Mr. Kiitokset paljon komission jäsen. Te olette kantaneet uh, vastuuta PK-yrityksistä, avaruusteollisuudesta. Kymmenen viikkoa sitten otitte tämän salkun, mutta uh, näyttää siltä, että asia on hyvissä käsissä. Kiitokset tästä puheenvuorosta. Teillä on vielä jokunen viikko tässä edessänne tosi toimissa ja kiitokset siitä, että kävitte parlamentissa ja ehkäpä meillä on vielä joskus mahdollisuus tavata ja keskustella. Thank you. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos. Good luck with hearings, huh?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 komission varapuheenjohtaja myös. Hän on läsnä jo parlamentissamme, mutta matkalla vasta tänne. Joten kaksi-kolme minuuttia. Kaksi-kolme minuuttia. Istukaamme ja odottakaamme varapuheenjohtajan saapumista. Uh, good afternoon once. Hyvää iltapäivää jälleen kerran. Minun piti auttaa varapuheenjohtaja Öttingeriä pääsemään eroon kaikista keskustelijoista tuolla ovella, kun niin monet ihmiset halusivat puhua hänen kanssaan siitä sun tästä. Nyt meillä on seuraava tärkeä asia esityslistallamme. Toimitusvarmuus ja energiatehokkuus. Eli siis eh, varmuus ja tehokkuus. Tervetuloa energiapolitiikasta vastaava komission jäsen varapuheenjohtaja Yttinger. Meillä on 75 minuuttia aikaa, mikä ei ole paljon tällaiselle pitkälle kattavalle keskustelulle. Komission ehdotukset ovat Euroopan energiastrategia esiteltiin toukokuussa ja energiatehokkuus heinäkuussa. Ja Ukrainan kriisihän dramaattisella tavalla muistuttaa meitä siitä, että EUn energiaturvallisuus ei pääty Euroopan rajoihin. Tämä on paneurooppalainen haaste ja muistamme hyvin komission jäsen teidän kautenne alun, kun te lupasitte, että te muutatte energia-asian yhteiseksi eurooppalaiseksi asiaksi. Hyvin tärkeä myös meidän ulkopolitiikallemme. Olette olleet eh, mukana hyvin tärkeissäkin neuvotteluissa ja keskusteluissa liittyen esimerkiksi Venäjän kaasun hintoihin ja niin edelleen. Ja esimerkiksi myös maksamattomat laskut tärkeää. Ja eilen eh, tapasitte Kievissä ja Chenjukin ja kahdeksan muuta ministeriä naapurimaista ja siellä keskusteltiin nykyisestä tilanteesta, tulevaisuudesta, ei vain Euroopan unionissa, vaan unionin ulkopuolella myös. Ja Italian energiaministeri oli myös paikalla edustamassa Euroopan unionin puheenjohtajavaltiota ja me puhuimme kaikista näistä aiheista ja te teitte hyvin piditte tärkeän puheenvuoron energiavarmuudesta Paljon asioita on, on tapahtunut tähän mennessä energiavarmuuden ja tehokkuuden alalla. viimeisen viiden vuoden aikana. Tervetuloa vielä kerran. Something like opening Meillä on nyt alkupuheenvuoro, ehkäpä noin 10 minuuttia, ei pitempään. Kiitos. Herr Vorsitzender, lieber Herr Professor Busig. Puheenjohtaja, hyvät äh, naiset ja herrat, kiitokset ja kutsusta tänne. ja kiitokset minun kannaltani hyvin rakentavasta yhteistyöstä Itren kanssa erityisesti energiakysymysten parissa. Minä olen aina tuntenut oloni hyväksi ja tervetulleeksi ja toivotan myös teille puheenjohtaja Busek onnea uudessa tehtävässänne. Me olemme tehneet läheistä yhteistyötä ja uskon, että tämä jatkuu. Olen tehnyt yhteistyötä Lewandowskin ja muidenkin kanssa. Meillä on yhteisiä sitoumuksia vuosien ajan ja kysymyshän on nimenomaan nyt siitä, että eurooppalaistetaan energiaa yhä enemmän. Kaikkia tehtäviä ää, ei voida ratkaista Euroopan tasolla, mutta energiavarmuus, solidaarisuus, tehokkuus, sisämarkkinoiden muutokset, hinnat, kaikki nämä ovat sellaisia kysymyksiä, eh, jotka eh, sirpaloituvat ja menevät huonommin, eh, jos ne 28 jäsenvaltiossa päätetään sen sijaan, että niistä päätetään Euroopan tasolla. Eli energian tulisi jäädä EUn tasolle. Me olemme ottaneet askelia kohti oikeaa suuntaan. Meillä on kolmas sisämarkkinapaketti, joka on lähes kokonaan toteutettu. Olemme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa äh, saaneet hoidettua äh, säätelijöiden tilannetta ja yhdessä olemme saaneet aikaisesti myös rajat ylittävää äh, kaasun toimitusta, verkkoja, sähköverkkoja ja verkkojen Eurooppa-väline. Ja ensimmäinen näiden, tällainen projektiluottelo on jo laadittu. Ja minä olen yhä enemmän vakuuttunut siitä. Nimittäin huomenna eh, esimerkiksi tulee vieraita Norjasta, äh, Venäjältä, joka puolelta Azerbaidsanin käytävä. Eli meillä on näitä joka puolelle näitä käytäviä yhteyksiä ja verkkoja. Eli tässä on kysymys naapuruspolitiikasta, ulkopolitiikasta, eurooppalaisesta politiikasta. Eli äh, meidän täytyy nyt äh, huolehtia siitä, että Moskova ei saa jatkaa tällaista hallitsemispolitiikkaa. Ensi maanantaina meidän täytyy myös huolehtia siitä, että digitaalinen infrastruktuuri, standardit, kuluttajien suoja, tietosuoja, kaikki nämä asiat päätetään vain ja ainoastaan Euroopan tasolla eikä 28 jäsenvaltiossa. Sen vuoksi pyytäisin teitä myös, kun te valitsette komission jäseniä, että huomioitte lainsäädäntöpolitiikan ja yhteistyön digitaalisen yhteisön ja yhteiskunnan eduksi. Tänä päivänä on kaksi asiaa, jotka ovat kaikkein tärkeimmät ja myös huippukokouksessa niitä tullaan käsittelemään. 20, 20, 20 strategia, 2030 strategia ja 2020 strategia. Ja nämä 2020-2020 tavoitteet ovat asia, jota me painotamme ja jota me valvomme, jota me tuemme ja oletettavasti me tulemme tämän myös saavuttamaan. Me olemme aikataulussa. Mutta yksikään sektori ei tarvitse niin pitkän aikavälin suunnittelua, turvallisuutta kuin energiasektori. 2020 energiasektorilla on tuotanto, kuljetus, varastointi, tehokkuus. Eli se, mitä tapahtuu tänään, tai tänään lähtee liikkeelle, sen täytyy olla huomenna täällä. Eli seuraavana 6-9 kuukauden aikana teemme päätöksiä jo vuoden 2030 tavoitteesta ja huippukokous toivon mukaan antaa lokakuussa tälle tukensa ja sitä kautta me voitamme. Me olemme vaatin, va, valinneet kolme tavoitetta. CO2-päästörajoitus, Kasvihuonekaasujen vähentäminen on kaiken kattava tavoite toki, mutta jos ajatellaan uusia teknologioita, esimerkiksi tuulivoimaa, uudistuvia ää, energioita tai hiilen ja varastointia. Nämä ovat kaikki asioita, jotka tukevat näitä tavoitteita. Ja ne, jotka eivät halua maksaa liikaa energiasta, hyötyvät siitä, että toimivat energiatehokkaasti kotitalouksissa, tehtaissa, kuljetuksessa, liikenteessä, joka puolella. Sen vuoksi me olemme päättäneet 40 prosenttia CO2-päästöjen vähennyksiä, 27 prosenttia uudistuvia energiamiksissä ja 30 prosenttia korkeampi energiatehokkuus. Jotkut ovat kritisoineet että 27 prosenttia uudistuvia olisi liian vähän tässä energiamiksissä. No muistuttaisin teille, että tässä vanhemmissa uudistuvien energioiden direktiivissä tavoite oli 20 prosenttia. 10 prosenttia liikenteessä, 20 prosenttia kaikessa. Ja tämä 10 prosenttia liittyy hyvin pitkälti lähinnä vain biopolttoaineisiin, eikä niinkään itse liikkuvuuteen. Mutta biopolttoaineiden kohdalla te tiedätte, mitä ongelmia tässä on ollut esimerkiksi kestävän kehityksen kannalta. Ja sen vuoksi tätä laskettiin. Mikäli tämä ei nyt toisen tai kolmannen sukupuolen polven bioenergiassa tapahdu mitään vallankumousta esimerkiksi biojätteiden muuttamisessa, niin silloin ehdotan, että tätä määrää, prosenttiosuutta ei nosteta. Mutta jos me haluamme saavuttaa 20 prosenttia ja 10 prosenttia on vain liikenne, niin silloin meillä on esimerkiksi 34 prosentin tavoite jo sähkön tuotannossa ja 27 prosenttia kattavasti tarkoittaa sitä, että vuonna kolmekymmentä 45 prosenttia Euroopan unionin sähköstä tulee uudistuvista energioista. 45 prosenttia sähkön tuotannosta. Ja kysyn äh, nyt ranskalaista kollegoilta, tarkoittaako tämä sitten sitä, että 55 prosenttia äh, on vain ydinenergiasta tänä päivänä se on 76 prosenttia, eli siinä leikataan 30 prosentilla ydinenergian määrää. Tai jos kysytään puolalaisilta, 45 uudistumista tarkoittaa 55 prosenttia maksimissaan kivihiiltä, joka on tänä päivänä 80 prosenttia. Eli siis meidän tavoitteemme ovat hyvin kunnianhimoisia, jos katsotaan näitä suuria esimerkiksi Ranskan ja Puolan sähkömarkkinoita. Ja voitaisiin tässä katsoa ja analysoida muitakin sähkömarkkinoita toki. Me tarvitsemme sitä, että huippukokous hyväksyy nämä tavoitteet ja sitten saamme selkeät direktiivit ja komissiolta selkeät työohjelmat ja suuntaviivat ja te sitten hoidatte sen itse työn. Kriisin, jos puhutaan kriiseistä ja Ukrainan ja, ja Venäjän lähes sodan kaltaisesta tilanteesta, niin tässä energia toimitusvarmuudella on yhä tärkeämpi asema. Itse asiassa energiatehokkuuskin muuttuu tärkeämmäksi. Ensimmäinen rakennuskivi meidän eurooppalaisessa energia turvallisuusstrategiassa on energiatehokkuus, eli vähemmän primäärienergian käyttöä ja myös äh, vähemmän primäärienergian maahantuontia. Mehän olemme suurin maahantuontimarkkina ja tämän kriisin jälkeen jo tällä on vielä enemmän merkitystä. Toisekseen strategia, joka esiteltiin joka esitellään 6. lokakuuta energianeuvostolle, joko minä tai minun äh, seuraajani. Tarkoitus on, että tehdään hyvin äh, syvä analyysi meidän energiamarkkinoistamme ja toimitusvarmuudesta. Eli silloin me tiedämme enemmän faktoja kuin mitä tähän mennessä. Me olemme kehitelleet stressitestejä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, yhdessä energiateollisuuden kanssa, ja yhdessä tutkijoiden eh, kanssa. Ja kysymys on esimerkiksi, millä tavalla me voimme välttää eh, sen, että tulee energiapula jollain paikalla, missä sitä energiaa tarvitaan. Ja kysymyksessä on energia, energiat, kuten eh, kaasu, kivihiili, ydinvoima, uudistuvat ynnä muuta. Ja kysymys on myös infrastruktuurista ja verkoista. Hiilellä ei ole niin suurta relevanssia. Meillä on ihan toimivat äh, hiilimarkkinat, äh, on omaa tuotintoa ja on äh, kuljetusteita, kaikenlaisia. Ainoastaan voisi sanoa, että öljymarkkinat eivät ole niin kattavat sen vuoksi, että meillä on 120 päivälle öljy, öljyä varastossa. Meillä on diversifioituja energialähteitä, lähteitä, OPEC-maat, Venäjä, Australia, Etelä-Afrikka. Eli oikeastaan meillä ei ole varsinaisia ongelmia, on vain yksi ongelma. Jos öljyä käytetään sanktiovälineenä Venäjän kriisissä, silloin voi olla, että kaikki raakaöljylajit eivät ole saman laatuisia. Meillä on paljon jalostuslaitoksia, jotka ovat jalostaneet ja erikoistuneet nimenomaan Venäjän öljyyn. Ja sitten jos tuleekin Saudi-Arabiasta, Libyasta tai Skotlannista öljyä, ja silloin ne eivät välttämättä kykenekään jalostamaan siitä hienoöljyä, teollisuusöljyä tai diiseliä. Eli se on ratkaistava ongelma, mutta se on tällä hetkellä ongelma. Saan koskee kaasua. Millä tavalla me voimme ylläpitää toimitusvarmuutta kaasun kohdalla? Me olemme ihan tietoisesti analysoineet tällaista worst case-skenaariota. Äh, Mitäs jos Ukraina ei enää kykene kuljettamaan kaasua? Mitä jos äh, nämä putket, jotka tulevat Ukrainan kautta. Mitäs jos siellä on terrorivaareja ja siellä vaikkapa räjäytetään iso kaasuputki? Tai mitäpä jos Ukraina ei enää halua kuljettaa kaasua? Mikään tästä ei ole todennäköistä, mutta kuitenkin todennäköisyys on suurempi kuin nolla. Entä sitten Venäjän taholta, jos he käyttävät kaasua aseena eivätkä enää halua tuoda sitä meille? Me lähdemme siitä, että Venäjä kaasusektorilla hieman yskii, mutta ei tule käyttämään sitä aseena. Venäjä tulee varmasti tekemään jotain eh, voidakseen todistaa, että Ukraina ei ole luotettava. Ja se tulee tekemään tämän ihan vain häiritäkseen Ukrainaa. Ja tulee esittämään Ukrainan ei-luotettavana kumppanina. Monet jäsenvaltiot eivät saa lainkaan Venäjältä eh, kaasua. Portugali, eh, Espanja, Iso-Britannia ja Irlanti. Itse asiassa Iso-Britanniahan on suunnitellut uutta tällaista neljättä kaasuputkea. No, nyt se on, suunnitelmat ovat jäissä. 18 jäsenvaltiota saavat 20-80 prosenttisesti kaasunsa Gazpromilta, mutta kuusi jäsenvaltiota saavat sen 100 prosenttisesti, eli 100 prosenttinen riippuvuus Gazpromin kaasuputkesta. Sen lisäksi meillä on varastomme, joka pystyy ottamaan 81 kuutiometriä ja 450 miljardia kuutiometriä on vuosikäyttö koko EU:ssa. Ja esimerkiksi Iso-Britannia, Hollantia, Romania, hieman Saksa ovat kykeneet 90 prosenttisesti varastoimaan kaasua. Meidän varastomme eivät koskaan ole olleet niin täynnä kuin nyt. Ja meidän kaasun toimitusvarmuusdirektiivin mukaan pitäisi olla 30 päivän, anteeksi, 90 päivän varastot on kyetty täyttämään. Tammikuussa 2009 päätettiin lähteä rakentamaan erilaisia kaasu, kaasuvarastoja, josta voidaan lähettää kaasua joka suuntaan, myös takaisinpäin. Ja me olemme myös rakentaneet verkkoja, joilla voimme kuljettaa kaasua maasta toiseen jäsenvaltioiden kesken. Mutta kuitenkaan tämä ei kata kaikkia markkinoita. Ajatellaan esimerkiksi vaikka Suomea, Viroa, Liettua, Latviaa, Puolaa meillä on suunnitelmat. Ja me olemme todenneet, että äh, Connecting Europe äh, on yksi väline, mitä voidaan tässä käyttää, mutta mitä ei vielä ole. Mutta kuitenkin ehkä näillä alueilla on enemmän energiaterminaaleja kuin kansalaisia, ja se ei välttämättä ole kustannustehokasta. Eli Viro ja Suomi, mikä on niiden tilanne, se on hyvin herkkä tällä hetkellä. Norjan kanssa olemme olleet yhteyksissä ja Norja kykenee lisäämään 10, 10 prosentilla omaa kaasun tuontiaan tänne, mutta ei enempää. Algeria on myös kumppani. Eteläinen käytävä on avattu, mutta ei sieltä tule kaasua ennen kuin 2000 2019-2020. Ja tällä hetkellä nyt ongelma Venäjän kanssa on se, että Venäjä näkee kaasun hinnan poliittisena välineenä. Eli 170 dollaria on tällä hetkellä tuhat kuutiometriä joillekin. Jotkut maksavat huomattavasti enemmän ja Ukraina taas jotain ihan muuta sen jälkeen, kun Janukovic hävisi Ukrainalla oli, on 50 miljardin kuutiometrin äh, markkinat ja sillä on hyvin vähän omaa tuotantoa. Me olemme jatkuvasti yhteydessä Ukrainaan ja valvomme ja, ja arvioimme tilannetta päivittäin. Ukrainalla on sama 20 miljardin kuutiometrin tuotanto ja ehkäpä hieman vähemmän ne voivat nyt käyttää tiettyjen säästöjen kautta – ja myös ehkä lama vaikuttaa ja myös se, että osa teollisuudesta on suljettu. Mutta Ukraina on kuitenkin riippuvainen tuonnista Krimin kautta. Eli tämä on myös aika arkaluontoinen asia. Me tiedämme, että venäläinen naapuri miettii nyt, millä tavalla esimerkiksi Venäjä kykenee huolehtimaan Krimistä. Toivon, että se ei johda sotilallisiin toimiin. Ukraina on käyttänyt flouta. Me olemme avanneet eh, tien. Olen tsekeille Puolalle ja Unkarille hyvin kiitollinen siitä, että päivittäin miljoonia kuutiometrejä kaasua kulkee meidän markkinoilta eh, Ukrainalle. Mutta Venäjä on sitten taas omaa osuuttaan leikannut tällainen pieni rangaistus, pieniä rangaistuksia. No, toivon mukaan Euroopan kaasuteollisuus on valmis solidarisuuteen Ukrainan suuntaan. Ja pari ajatusta. Minä näen, että meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että meillä on energiaa kaikille, koko Euroopan unionissa, kaikille, kaikille Euroopan unionissa, myös solidaarisin toimin. Mutta meidän tehtävämme on isompi. Meillä EU 28 plus. Meidän täytyy huolehtia kaasusta Moldavialle, Serbialle, Länsi-Balkanille, Sveitsille ja Ukrainalle talvella. Ja tämä on kaikki ihan yhtä tärkeää. Tämä olisi uskottavan merkki tavallaan. Ja sen vuoksi nyt Ukraina ja Venäjä neuvottelevat ensi perjantaina seuraavan kerran ja pyrkivät löytämään ratkaisun siihen, että Ukraina, vaikkakaan se ei ole maksanut kaikkia laskujaan, voisi ostaa suoraan kaasua Venäjältä niin, että EU olisi mukana sitä rahoittamassa ja niin, että Ukraina voisi varastoida kaasua enemmän. Sillä on resursseja siihen ja, ja, ja tiloja. Ja sitten talvella, kun Gazprom ei anna sitä kaasua Ukrainaan ja oma kaasu varastoista ei riitä, tällä olisi seurauksena se, että meidän täytyisi meidän täytyisi huolehtia siitä, että Ukrainan ja, ja, ja EUn solidaarisuus ei kärsi. Eli täytyy huolehtia siitä, että ei tule mitään äh, tavallaan hajautumista EUn sisällä. Kiitos. Vice President. Kiitoksia kovasti herra varapuheenjohtaja. Ja nyt meillä on kierros kysymyksiä ensin poliittisilta ryhmiltä. Herra Karims kansanpuolueesta kaksi minuuttia per puheenvuoro. We've got on the list. Meillä on sitten muut puhujat poliittisten ryhmien perään, kaiken kaikkiaan 15 kollegaa. Thank you very much. Kiitos kovasti, herra Oettinger. Aivan ensi kättelyssä haluaisin sanoa ryhmäni puolesta, että viiden vuoden aikana on harjoitettu hedelmällistä yhteistyötä. Kun teistä komission jäsen tuli, meillä ei ollut vielä kaasun toimitusvarmuusdirektiiviä. Nyt mitä työtä tässä yhdessä on tehty, on Eurooppa paljon paremmassa jamassa. Ajatellaan myös tulevaa myrskyä. No kyllä sellainen tulee, koska Venäjä on, on osoittautunut hyvin vähän luotettavaksi kollegaksi ja kysyisikin teiltä, kun ajatellaan kaikkia näitä tapahtumia. Minkälaisen suhteen näette olevan siinä, että kun meillä on tarvetta unionissa vähentää kasvin huonekasvupäästöjä ja sitten lisätä varmuutta toisaalla? Puolan ystävän esimerkiksi Puolalle helpointa oli vähentää päästöjä, siirtyä pikkuhiljaa pois hiilestä ja pitää kiinni kaasusta, mutta se merkitsee sitten lisätuontia Venäjältä. Siinä on omat ongelmansa ja tällainen hintaluotettavuus ja niin edelleen. Miten tämä voidaan saattaa yhteen tapahtumakulkujen kanssa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, mutta yhtä lailla lisätä yksittäisessä jäsenvaltiossa toimitusvarmuutta. Kiitoksia kovasti herra Sorinjo SD-ryhmästä. Kiitos paljon puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Minä totta kai haluaisin kiittää viimeisen viiden vuoden aikana tehdystä työstä. Ja haluaisin ottaa esille kohdan, joka on ehkä vähän jäänyt vähemmälle huomiolle. Sillä ei ole niinkään tekemistä kokonaisvaltaisen ratkaisun kanssa. Tiedän, että olette tehneet paljon työtä tämän toimikauden aikana ja olette vahvistaneet yhteyksiä esimerkiksi Iberian, Niemimaan ja muun Euroopan välillä. Nämä yhteydet, hyvä komission jäsen, ovat keskeisen tärkeitä, jotta päädymme tavoitteisiin, joista sovittiin päätettiin lokakuussa. Ja jos puhumme esimerkiksi ydinreaktoreiden toiminnasta, me haluamme todellakin parantaa toimitusvarmuutta ja energiatehokkuutta, mutta hyvä komission jäsen, kaikki, kaikkia tätä pitää lähteä tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti, koska me tiedämme, että nämä poliitikot, jotka ehkä vastustavat EUta, niin kyllä meidän pitää olla uskottavia. Meidän pitää antaa yhteinen, yksiselitteinen vastaus. Nämä yhteydet ovat nyt tulleet siihen tilanteeseen, että tässä vaikeassa nykytilanteessa minä haluaisin kysyä, pystyt olisi hyvä, jos olisitte voineet viedä teidän kautenne aikana tämän prosessin loppuun. Se olisi loistava päätös. Se oli todella loistava päätös kollegalle, joka tulee jatkamaan teidän ö, toimivaltuuksianne. Minä kuitenkin kiitän vielä kaikesta tekemästänne työstä. Kiitos Panjatskiewicz EKR-ryhmän puolesta. Ja chciałbym mm, zapytać pana komisarza. Kiitos paljon. Minä haluaisin kysyä komission jäseneltä, mitkä ovat kustannukset tässä energiatehokkuudessa. Onko se 25 prosenttia lisää? Te puhuitte kustannuksista ja niistä haluaisinkin tietää, mitä tulee tapahtumaan tehokkuuden tasolla. Jos puhutaan 30 prosentista, mitkä talouden sektorit Euroopassa ja joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa, mitkä sektorit tulevat poistumaan, mitkä tullaan poistamaan, jos lähdetään nostamaan tätä tehokkuuden tasoa prosenttiluvuilla? Te puhuitte kiintiöistä. Mitä tulee tapahtumaan eurooppalaiselle kilpailukyvylle, jos jotkut EUn jäsenvaltiot joutuvat leikkaamaan rajusti energiatehokkuudestaan? me olemme voineet nähdä, että mm, siis tämä tulee vaikuttamaan energian hintaan ja kilpailukykyyn koko Euroopan talouteen, kuten on aiemmin sanottu. Hyvä komission jäsen, jos totta puhakseni, niin voisin sanoa, että EUn ratkaisu ilmastopolitiikassa esimerkiksi voisi olla, se on ollut filosofinen eikä mikään käytännönläheinen. Ja nyt tässä salissa kuulemme ehkä samoja asia. Kyllä me tiedämme, mitkä ovat nämä filosofiset ratkaisut, mutta mitä me EU-ssa haluamme? Meidän halua todellista johtajuutta ilmastopolitiikasta, haluamme pelastaa maailman, haluamme Eh, olla niitä, jotka taistelemme kaikista voimakkaimmin ilmastonmuutosta vastaan, mutta onhan selvää, että eh, meidän pitää unohtaa, että samanaikaisesti mitä me haluamme, me haluamme myös rajaavia normeja. Meillä on myös raju nuorisotyöttömyys Euroopassa, ei tätä kaikkea pidä unohtaa jos me haluamme tarjota kilpailukyvylle hyvät olosuhteet, niin meidän pitää ottaa huomioon myös mm, planeetan muut toimijat, muut osapuolet. Ilmasto muuttuu. Meidän täytyy muistaa, että monissa muissa valtioissa rahoitustilanne on ollut erittäin, erittäin vaikea myös Euroopassa, vaikea ei sähkö maksaa. Mitä minun, minun maan pitäisi tehdä, mitä Puolan pitää tehdä, mitä Ranskan pitää tehdä? Näissä maissa nämä ongelmat ovat sen kaltaisia, että siellä käytetään ydinenergiaa tai pitäisikö käyttää hiilienergiaa. Mitä tulee tapahtumaan näille hyvin tiukoille normeille? Mehän ole, haluammekin luopua kilpailukyvystä. Kiitos. E, dziękuję panu bardzo. Kiitoksia. Vielä yksi huomio tässä välissä. Jos puhutte näin nopeasti, niin tulkijalla on vähän vaikeuksia pysyä perässä. Totta kai haluatte käyttää aikanne hyväksi, mutta tulkauksen kannalta vähän hankala, jos kovin nopeasti puhutte. Sitten valiokunnan varapuheenjohtaja Aldesta. Thank you very Kiitos, kiitos kovasti komission jäsen. Mitä ilmeisimmin tämä on sellaista maaperää, missä tarvitaan enemmän yhteistyötä eikä vähemmän yhteistyötä. Kun vaalikampanja kävin tänne pyrkeessäni, niin aika laaja yhteisymmärrys oli siitä, jopa teidän euroskeptisiltä että tässä tarvitaan enemmän yhteistyötä eikä vähemmän enemmän yhteensovittamista eikä vähemmän. Totta kai tämä johtaa siihen hankalaan ongelmaan, että yhtäältä halutaan toimitusvarmuutta lisätä ja sitten koordinoida, vähe, koordinoida enemmän ja sitten toisaalta täytyy noudattaa kuitenkin sitä, että omalla jäsenvaltiolla on omat tärkeysjärjestyksensä. Tästä haluaisin kuulla enemmän. Jos todellakin haluaa luoda energiaunionille, jopa se sitten minkälainen tahansa, niin väistämättä päädytään siihen johtopäätökseen, että unionissa tarvitaan enemmän välineitä, voidaksemme enemmän vielä yhteensovittaa tätä vielä vahvemmin kuin mitä tähän asti on totuttu. Jos tämä valtava kriisi ei ole hälytyskellot meille, niin mikä sitten voisi olla tällaiset hälytyskellot? Olisi hauska kuulla teidän ajatuksianne tästä. Sitten vielä täsmällisempi kysymys liittyen offshore-tuulivoimaan. Totta kai, jos ajatellaan energialähteiden kehittämistä Euroopan unionissa, niin halutaan vähentää tuontiriippuvuutta. Minusta vaikuttaa siltä, että nyt ei ole oikein yhteistä eurooppalaista lainsäädäntöä olemassa, ainakaan offshore-tuulivoiman kohdalla tai niissä hankkeissa, jotka ovat niin kiehtovia sillä saralla. Se on johtanut siihen, että ei ole investointejakaan, koska ei ole mitään vakaita sääntelypuitteita, eivät investoijat sitten rahoja sinne panee. Kysyisikin teiltä, miten voitaisiin saada enemmän tätä liikkeelle? Esimerkiksi Pohjanmerellä on tätä mietitty myös toimitusvarmuuden kannalta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Herra Kiotis, GUE-ryhmän puolesta. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Lampsdorf puhuu ryhmämme puolesta. Äh, äh, um Kiitos. Puhun saksaa, jotta voimme helpottaa ymmärtämistä komission jäsen kanssa. Voisi sanoa, että, että te näette suuria uhkia Ukrainan energia äh, turvallisuuden kanssa, mutta te olette julkinen uhka, koska te Tällaisia valheita lausutte, esimerkiksi näistä numeroista, luvuista. Kuinka suuri on kaasun tuonti koko ympäristöstä unioniin? 500 ö, kuutiometriä. Ja siitä Venäjän, tuonti Venäjältä on 162 miljardia kuutiometriä ja Ukrainasta, Ukrainan kautta tuonti on 82 miljardia tai 81 miljardia. Mutta Norjasta tämä on 84,5 miljardia. Joten tuonti Norjasta on hieman enemmän kuin Ukrainasta. Venäjän kaasua. Eli meillä on jälleen kaasukriisi. Olihan meillä kaasukriisi myös vuonna 2009, eikö totta? Muistanette sen. Mutta meillä on meidän, me emme helpottaneet kumppaneittemme sovintoa, Ukraina ja Venäjän sovintoa. Ja kriisi tällä hetkellä Ukrainassa on ajankohtainen. Ja nyt Kiitos. Aika meni umpeen. Eikö teitä kiinnosta? Selvä. Okei, okei. Kiitoksia kovasti. Ole pahoillani, tässä järjestys vähän muuttui. Vihreät piti tulla ennen kuea. Eli Klot Turmes pääsee ääneen vihreiden puolesta. Olkaa hyvä. Herr Kommissar, äh, danke für die komission jäsen, kiitokset viimeisestä viidestä vuodesta ja kilvoittelusta. Kiitokset siitä, että teitte infrastruktuurista tärkeän aiheen. Muistan, kun tapasimme ensimmäisen kerran, silloin me puhuimme infrastruktuurista ja te eh, piditte eh, sitä eh, kolmantena tärkeänä asiana uudistuvien ja toisen aiheen lisäksi. Ja te olette pitäneet sitä esityslistalla koko viisi vuotta. Tehokkuudesta te sanoitte, että sen pitäisi olla oikeastaan velvollisuus. Ja kiitos Venäjän kriisin me ehkä olemme myös nähneet, että tehokkuus on Euroopan ykkösenergia ihan kaikista mahdollisista syistä. Kiitokset, että te olette todellakin ottaneet turvallisuuskysymyksen lisäksi tehokkuuden. Se, missä meillä on suuri konflikti, niin te olette sitä mieltä, että pitäisi hidastaa uudistuvien kehitystä. Minä olen sitä mieltä, aurinko ja tuuli energia ovat nyt halvempia kuin vuonna 2007-2008, kun teimme ensimmäisen ilmastopaketin. Miksi juuri nyt, kun meillä on ilmastokriisi ja toimituskriisi, miksi meillä pitäisi olla vähemmän uudistuvia tulevina kymmenenä vuotena, kun ne ovat kuitenkin muuttuneet paljon halvemmiksi? Ja paljon halvempaa kuin mitä kaikkea älytöntä rahoitetaan valtion rahoin. Me olemme riidelleet useita kertoja siitä, onko sisämarkkinoilla lähdetty oikeaan suuntaan kilpailun kannalta, jos annetaan voimalalle valtion tukea yli 35 vuotta, yli 100 euroa per megawattitunti ja täysi inflaatiotasaus ja sen lisäksi vielä yli 10 miljardia äh, tällaisia erityishalpoja lainoja. Miten tämä on mahdollista kilpailukykyisillä sisämarkkinoilla? Miten tämä on puolustettavissa ja miten te äh, henkilökohtaisesti tulette tätä asiaa äh, käsittelemään tulevina viimeisinä viikkoinanne? Kiitos kovasti herra Tamburano EFTDn puolesta. Eh, salve, giuro sul mio... No-, no, minä en tässä välttämättä ole ihan samaa mieltä ihan Turmisen kanssa, mutta kysymys on samantyyppinen. Kuten tiedätte, nyt on todettu, että investoijat tarvitsevat takuita ja meidän täytyy vastata tähän kysymykseen, koska se on niin tärkeä myös energiasaralla. Leirissä on ollut monenlaisia tietoja, muun muassa Reuters syyskuun alussa paljasti, että Almunia sai valtion tukia 18 miljoonaa euroa, jotta pystyi osallistumaan rakentamaan voimalan Englannissa, siis miljoonia. Tässä käytettiin brittiverorahoja vaarallisenkin energian tuottamiseksi, eikä se ole kovin edullistakaan, kun ajatellaan, että nyt ehkä vasta 50 vuotta ennen kuin mitään tuottoa saadaan aikaan. Nämä tuot eivät ole yhteensovitettavissa sääntelyn kanssa, jos ajatellaan valtion tuki kuria energia-alalla 2014-2020 omat sääntöönsä, ja komissio on itse hyväksynyt nämä. Ja vaikuttaa siltä, että ydinvoima voisi saada todellakin tämän tyyppisiä valtion tukia. Kilpailukomission jäsen meidän mielestämme joutuisi takaamaan sen, että sääntöjä noudattamaan, ettei ruveta tekemään poliittisia valintoja. Haluaisin vahvistuksen lehdistötiedoille. Miten tämä voidaan saattaa yhteen sen suunnan kanssa, että halutaan jotenkin lisätä enemmän uusiutuvien energialähteiden osuutta ja antaa takuita myös investoijille? Onko niin, että tämä ydinvoima on myös osa uuden komission energiaturvallisuusstrategia? Kiitos. Kiitoksia kovasti kollega. Viimeisenä tällä kierroksella herra Schaffhauser sitoutumattomista. Merci, euh, Monsieur le commissaire. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, ensimmäinen kysymys kuuluu, oletteko tästä mieltä, että ne maat, jotka riippuvat toivot paljon, jotka ovat hyvin riippuvaisia Venäjän kaasusta, onko löytymässä lyhyen ajan vaihtoehtoa tilanteelle toisekseen? Jos on näin, niin miten se, miten se mahdollistaa, että on lähdetty heikentämään Ukrainan poliittista tilannetta päinvastoin kuin mitä sopimusten mukaan oli suunniteltu ja sovittu? Tässähän voidaan puhua jopa vallankaappauksesta. Kolmanneksi, mitä tulee energiatehokkuuteen – Senhän pitäisi olla painopistealue. Miten te aiotte rahoittaa tämän energiatehokkuuden, jota me olemme työstäneet suurten firmojen kanssa, julkisten firmojen kanssa? Ja miten te aiotte käynnistää ohjelmaa, joka perustuu tiettyyn rahapoliittiseen luomukseen, joka tietysti painottuu energiatehokkuuteen määrällisesti, eikä pitäisi ottaa ajantasaistaa tämä ohjelma, jota tukivat suuret julkiset pankit, ranskalaiset, italialaiset, yhdessä espanjalaisten pankkien kanssa. Kiitos. Uh, thank you much, colleague. Kiitoksia kollega. Sitten herra varapuheenjohtaja, voisitteko vastata ensimmäisen kierroksen kysymyksiin? energiatehokkuus liittyy ennen kaikkea rakennuksiin. Nimittäin erittäin suuri osa energian käytöstä tapahtuu rakennuksissa. Suurin osa rakennuksista äh, Euroopassa äh, vuotavat tavallaan? Millä tavalla me voimme tehdä näistä rakennuksista energiatehokkaampia niin, että niistä ei vuoda lämpöä? Ja te olette päättäneet rakenneohjelmista, jossa on yhä enemmän varoja, jota voidaan anoa nimenomaan energiatehokkuusten. Eli tämä on asia, jonka Lewandowski käynnisti. Ja nyt jäsenvaltiot voivat tästä anoa varoja. Eli tässä, tähän on väline. Mutta koska täällä puhutaan niin eh, usein rahoituksesta, niin täytyy tässä nyt eh, hieman toppuutella. Viimeisin eh, puhuja Ranskasta tässä, kun hän puhui vallankumouksesta ja näin. Meillä on Ranska, jossa on ydinvoimaa erittäin paljon. Eli sadalla eurolla oli nyt kysymys mistä tahansa sadalla eurolla tavallaan mistä tahansa työstä. Jos, jos ihmiset saavat vaikka 50 euroa, oli nyt kysymys veroista tai mistä tahansa, ja sitten se 50 euroa, minkä kansalaiset maksavat, niin siitä menee yksi euro EUn, EUn kassaan, ja 49 menee kuntien, valtioiden kassaan. Eli kun puhutaan kasvusta, työllisyydestä, infrastruktuurista, ja jos uskotaan, että Euroopan budjetti ja eurooppalaiset ongelmat työmarkkinoilla, kilpailukyvyssä, infrastruktuurissa, että se voidaan äh, ratkaista äh, eurooppalaisella rahalla, niin ei se ole mahdollista, ei tule yliarvioida, koska rahat ovat Pariisissa, Berliinissä, Stuttgartissa, Roomassa, Milanossa, Sofiassa, Dublinissa ja Lontossa myös ja Aberdeenissa, Edinburghissa. Eli me voimme antaa tiettyjä impulseja, mutta me, meillä on 100, 130 miljardin euron budjetti ja sillä budjetilla on aika rajallista viedä Eurooppa kasvun tielle. Toinen asia, me olemme vuosia puhuneet kolmen prosentin BKT osuudesta tutkimukselle. Mitä enemmän me puhumme, sitä vähemmän me saavutamme. Me olemme aika vakaasti kahdessa prosentissa. Ja kun leikataan myös Euroopan budjetissa, neuvosto, jäsenvaltiot, niin siinä vähemmän mennään äh, tuonne kulutuspuolelle, mennään enemmän tuonne investointipuolelle ja tutkimuspuolelle. Sieltä leikataan. Eli kaikki nämä kauniit äh, sunnuntai-puheet kasvusta ja muusta, äh, ne pitäisi lopettaa, koska ihmiset pettyvät. Me pettämme heillä ja sitten he kääntävät selkänsä Euroopalle. Me olemme osa, mutta vain pieni osa koko tätä koneistoa. Toisekseen kollega Karinin kysymys. Minä uskon, että Puolassa energiatehokkuus rakennuksissa on myös tärkeä. Siellä on paljon tekemistä. Toisekseen minusta on selvää, että Puola ei halua tuoda lisää kaasua Venäjältä. Ja sen vuoksi nämä uudet energiakanavat ovat hyvin tärkeitä Puolalle. Ja näiden uusien putkien kautta he pääsevät myös muille markkinoille. Se on tärkeää myös Liettualle. Ja Puolan integrointi keski-eurooppalaiseen infrastruktuuriin on tärkeää. Pohjois-Euroopa-linkki, Itämeren linkki, eli kaikki nämä ovat tärkeitä. Ja vaikkakin tätä nyt on jossain määrin kritisoitu, niin minusta on hyvä, että Puola on tutkinut liuskekaasun mahdollisuuksia omassa maassaan. Ja Puolasta kun puhun, niin toivoisin, että hiilen taltoonotto ja varastointi myös saisi aikaan tai siinä saavutettaisiin teknisiä läpimurtoja. Ja toivon, että jatkossa Puola käyttää enemmän tai vähemmän, anteeksi, vähemmän kivihiiltä energiantuottoon. Toki jatkossa kivihiili tulee vielä kauan olemaan energiamiksissä mukana, mutta toivon mukaan sen osuus vähenee. Ja jokainen hiilikökkäri, jota ei polteta, niin sen polttaa Kiina tai, tai, tai Venäjä. Mutta meidän CCS-tekniikkamme tulee auttamaan. Hiili on ongelma, mutta jos me käytämme vähemmän hiiltä, mutta tiedämme, että hiiliä tullaan käyttämään kuitenkin tulevaisuudessa. Ja sitten eh, tämä Connecting Europe on yksi asia. Meillä oli 10 prosentin tavoite tässä ja meillä oli 248 eh, prosenttia, jolla kaikissa yhteinen eh, etu ja kysymys oli siitä, että käytetään vähemmän eh, energiaa ja että vähemmän tavallaan eh, kuljetetaan myös eh, energiaa naapurimaihin. Herra Turmes, kun sanoin, että uudistuvissa mentäisiin hitaammin eteenpäin, tarkoitin sitä vain tietyillä aloilla. Espanja on esimerkiksi investoinut todella paljon aurinkoenergiaan ja Portugal on investoinut tuuleen. Ja on odotettu, että tässä pystyttäisiin viemään energiaa esimerkiksi Ranskaan, mutta se ei ole mahdollista, koska nämä tällaiset konnektorit puuttuvat. Ja se, että vieläkin edelleen Espanjassa rakennetaan lisää aurinkovoimaa, niin minusta on ihan oikein, että sitä nyt hieman hidastetaan. Portugalia ja Espanja odottavat malttamattomina sitä, että saadaan aikaan eurooppalaiset sisämarkkinat ja äh, että saadaan enemmän näitä konnektoreita ja verkkoja. Mutta keskieurooppalaiset, kuten me, siis minä tulen Saksasta, meidän täytyy olla valmiita sen sijaan, että esimerkiksi Schwarzwaldin alueella, jossa aurinko vähemmän paistaa, että siellä ei sitten yritetäkään aurinkoenergiaa, vaan että käytetään niitä parhaita paikkoja ja parhaita mahdollisuuksia. Jos puhutaan Saksasta, saksalaisilla ei ole Pohjois-Saksasta Etelä-Saksaan sähkö tavallaan vientiä. Eli johtuen siitä, että, että esimerkiksi etelässä meillä on enemmän aurinkoenergiaa ja muuta energiaa. Eli meidän täytyisi ensin lähteä katsomaan, että meillä on kunnolliset verkot ja mahdollisuudet siirtää ja varastoida energiaa ja sitten lähteä katsomaan, mitä tehdään. Joissain maissa on lähdetty vain tuottamaan energiaa ilman näitä ö, välitysmahdollisuuksia. Ja sitten te sanoitte, että me olemme tässä suukopua käyneet viisi vuotta. No, teidän puolueenne on Luxemburgissa hallituksessa. Luxemburg on surkea esimerkki energiamarkkinoilta ja Luxemburg ei todellakaan ole tehnyt, Luxemburg ei ole tehnyt kotitehtäviään. Me olemme olleet vasta viisi kuukautta hallituksessa, joten syyttäkää Junckeria, ei meitä. Selvä, selvä. No niin, mutta urheilumielisesti vain. Luxemburg ei ole tehnyt yhtään mitään kun puhutaan siitä, millä tavalla voitaisiin muiden maiden kanssa yhdessä tuottaa uudistuvia energiaa, hallitus, jossa te istutte mukana, täytyisi nyt kyllä lähteä mukaan tähän. Minä en ole saanut Luxemburgin hallitukselta minkäännäköistä ohjelmaa uudistuvista energioista. En ainakaan vielä toistaiseksi ole tällaista nähnyt. Sitten kysymys siitä, millä tavalla me muutamme sisämarkkinoita. Lissabonin sopimus on tässä äh, hieman sirpaloitunut. Artiklassa 194 puhutaan äh, energiamarkkinoista, mutta esimerkiksi tekniset päätökset ovat puhtaita äh, kansallisia päätöksiä. Hallitukset miettivät näitä keskusteluita hiiltä kyllä ei, ydinvoimaan kyllä ei. Ja tämä keskustelu jatkuu sen vuoksi, että heillä on tähän oikeus. Me tarvitsemme koordinointua, koordinoimista ja me tarvitsemme eurooppalaistamista. Me emme tarvitse 28 erilaista järjestelmää ja 28 erilaista tällaista backup-järjestelmää. Tämä vain tulee kalliimmaksi ja se sirpaloittaa sisämarkkinoita. Eli teidän mandattinne aikana huolehtikaa siitä, että backup-mekanismi eurooppalaistetaan ja että myös uudistuvien energioiden toimittamismahdollisuuksia monimuotoistetaan ja eurooppalaistetaan. Sitten näistä luvuista vielä ehkä hieman korjaan. EU 28 on 450 miljardia äh, kaasua vuodessa, ei enää 451, äh, vaan 450. Yksi kolmasosa 150 on äh, omaa tuotantoa ja 300 miljardia on tuotoa. Ja tämä, mitä tulee Venäjältä, niin siihen, siinä on laskettu mukaan myös Turkki. Noin 70 miljardia tulee kuutiometriä tulee Ukrainan kautta. 70. Uskokaa nyt. Seitsemänkymmentä. 70 on erittäin tärkeää monille maille, ei Portugalille, mutta Bulgaaria saa Ukrainan kautta 100 prosenttia kaasustansa. Slovakia samaten. Tämä tarkoittaa siis sitä, että on tiettyjä maita, joihin se iskee lujempaa. Ja Gazprom Ukraina on erittäin tärkeää Tsekille, Slovakialle, Bulgarialle, Romanialle ja Länsi Balkanille, esimerkiksi Serbialle. Se ei ole tärkeää Irlannille ja vain osittain tärkeää esimerkiksi Saksan kaltaiselle maalle. Ja koskapa meidän kaasujärjestelmämme eivät ole täydellisiä, meillä ei ole kunnollisia, esimerkiksi niin tieverkosto ei ole yhtä hyvä, kaasuverkosto ei ole yhtä hyvä kuin tieverkosto. Eli Espanjassa on kaasua, mutta me emme saa sitä Bulgariaan. Me olemme työskennelleet tämän parissa, meillä on kymmenen vuoden suunnitelma ja ne varat, joita meillä on, me emme kykene rahoittamaan kaikkea lähellekään. Ja se, mitä suunnitellaan ja pidetään yhteisenä hyvänä, sitä ei kuitenkaan välttämättä voida rahoittaa. Sitten täällä kysyttiin vielä siitä, mitä ongelmia on. Minä luen lehtiä. Eilen myös luin lehtiä. ja suhtaudun hyvin pidättyvästi moniin asioihin. Ja kysymys siitä, onko järkevää, että Iso-Britannia tavallaan tuottaa kalliimpaa energiaa. Tämä maksaa paljon Isolle Britannialle. Ja toisen päin jälleen kaikki kolme puoluetta alahuoneessa ovat tukeneet tätä feed-in-tariffia. Eli Lontoossa tämä ei ole ristiriitainen kysymys. Minulla on tähän tiettyjä kysymyksiä. Esimerkiksi Onko tässä kysymys vain yhdestä reaktorista vai onko tämä nyt tavallaan lähtölaukaus viidelle lisää Isossa Britanniassa ja sitten kymmenen Suomeen, kymmenen Ranskaan ja niin edelleen. Ja miltä energia miksi tulee näyttämään tämän jälkeen? Jos on yksi reaktori, jota käytetään sen sijaan, että se korvattaisiin esimerkiksi offshore-tuulivoimalla ja, ja kaasulla. Ja sitten vielä viime viikolla me käsittelimme näitä äh, ydinvoimaloiden äh, ydinvoimaloiden äh, huoltosopimuksia näitä 35 vuotta, onko se liikaa ja millä tavalla tätä voidaan tukea ja esimerkiksi jos ajatellaan offshore-tuulivoimaa vaikkapa Hollannista tai Irlannista, eikö se ole ympäristöystävällisempää, mutta sitä ei tueta samalla tavalla. Tämä nyt on asia, joka on herättänyt paljon kysymyksiä. Ensi viikolla me tulemme puhumaan tästä ja minä tulen esittelemään tätä tulevalle komissiolle. President. Kiitoksia kovasti herra varapuheenjohtaja. Täällä on vielä 12 kysymystä tämän päälle eri kollegoilta, eri ryhmistä. Minuutti per kysymys. Rova Moody. Thank you. Kiitos. Oikeastaan tähän viime mainittu seikkaan myös ydinvoimaan ja voimalaamme alun perin kysymykseni tuli esille jo edellisissä kysymyksissä, mutta liittyen siihen, mitä juuri kommentoitte itse. Ajatellen tämän tärkeän päätöksen ajoitusta kun tämä nykyinen komissio päättämässä kauttaan. Ja totta kai voimalan kehittäminen on erittäin tärkeää meidän maassamme toimitusvarmuuskysymyksenä myös. Mitä takuita teillä on tarjota, jos päätös nyt joudutaan kerran tekemään ennen kuin tämän komissio päättää kautensa? Oh, thank you very much, eh, Kiitoksia kovasti, rouva, rouva Kilton Darling. Um, Kiitos komission jäsen mainitsitte, mutta haluaisin vähän yksityiskohtaisempia tietoja. Hiilen varastointi on tärkeä, sen talteenotto, kun pyritään vähentämään päästöjä yhtäältä ja sitten toisaalta takamaan toimitusvarmuutta. Mutta minä olen erityisen kiinnostunut myös energia peräisten teollisuuden aikana minun vaalipiirissäni on hiilen varastoinnista tullut keskeinen osa strategiaamme teollisuuden alalla. Huolena on se, että vaikkakin olemme hyvässä asemassa Euroopassa, maailmanmittakaavassa tämän tekniikan kehittämisessä, niin jäämme vähän jälkeen vaarallisella tavallakin eri alueilla. Mitä komission jäsen voisi antaa vähän neuvoja uudelle komissiolle, mitä Euroopassa pitäisi tehdä, jotta tämä suuntaus kääntyisi että enemmän ponnisteltaisiin nimenomaan hiilen varastointiin. Lewandowski. Herra Lewandowski, olkaa hyvä, entinen komission jäsen. Minä haluaisin tässä luoda sillan Öttingeristä tulevaisuuteen. Digitaalimarkkinat ovat tärkeät, energiamarkkinat ovat tärkeät ja molempia voidaan kutsua rakennustyömaiksi, koska työtä ei ole viety päätökseen. Näetkö sinä mitään yhteyksiä näiden kahden tehtävän välillä? Todelliset eurooppalaiset energiamarkkinat ja digitaalimarkkinat, molemmat ovat sirpaloituneet. Näetkö tässä pelitilaa intressiryhmille, Nehän tarvitsevat kuitenkin suunnitteluvarmuutta ja onnea matkaan kuulemisiin. Um, Kiitoksia kovasti. Herra Valasitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas komisarė, iš tikrųjų tai man labai gaila, kad pasikeitė jūsų portfelis. Komission jäsen, olen pahoillani siitä, että teidän salkkune vaihtuu joudutte huolehtimaan ihan muista asioista. Mutta kuten Lewandowski jo sanoi, teidän uusi alueenne tulee olemaan myös hyvin tärkeä. Kiitän teitä viimeisen viiden vuoden yhteistyöstä. Paljon on kuitenkin muuttunut tämän viiden vuoden aikana, johtuen myös näistä odottamattomista tapahtumista Ukrainassa, ja siitä syystä meidän on pakko sopeuttaa työtämme ja suhtautumista erityisesti energiavarmuuden alalla. Meillä ei ole mitään vakaita energiahintoja tämän kriisin vuoksi ja sen vuoksi en usko, että me niitä, koska emme niitä myöskään saa, niin emme tule myöskään saamaan mitään suunnitteluvarmuutta investoijille. Putin itse on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 Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun me puhumme tästä aiheesta ja voimme aina todeta, että jäämme hieman lehdelle soittelemaan. No, en nyt halua tehdä teille epäoikeutta. Komissio on käynnistänyt paljon ja myös tehnyt paljon. Ja hyvin tärkeitä askelia on myös tehty eteenpäin. Samanaikaisesti jäsenvaltioiden täytyy kuitenkin vielä tehdä hyvin paljon infrastruktuurin alalla, että eteenpäin päästäisiin. Ja siksi haluaisinkin esittää teille kysymyksen. Nämä, nämä tavallaan pakolliset varastot, en tarkoita tässä siis kaupallisia, kaupallisia varastoja, vaan nimenomaan näitä pakollisia lain puitteissa olevia varastoja, kaasuvarastoja. Onko, voimmeko saada niille eurooppalaisen strategian? Energiaturvallisuudesta, jos on niin, että esimerkiksi Bulgaria on sataprosenttisesti riippuvainen Venäjän kaasusta, niin mikä sitten on tilanne esimerkiksi Kreikassa tai Isossa Britanniassa, ja jos siellä on jotain ylimääräistä energiaa, emme me saa niitä sieltä mihinkään sen vuoksi, että meillä ei ole tavallaan tätä verkkoa. Ja eikö ole niin, että olemassa oleva energiatehokkuusdirektiivi 24 jäsenvaltiota 28 eivät ole täyttäneet niitä tavoitteita, jotka olemme asettaneet. Ja samanaikaisesti kuitenkin halutaan pitää kiinni CO2-tavoitteesta. Eli me luomme tässä nyt hieman myös hämäännystä ja sekaannusta kahdella eri tavoitteella. Eli meidän pitäisi myös näiden puitteiden, puite, ehtojen kautta tavallaan tukea jäsenvaltioita ja sitä kautta vähentää sitten energiariippuvuutta. Onko komissio miettinyt, mitä tarkoittaisi se, jos meillä olisi vahvempi neuvottelumandaatti komissiolla, kun ostetaan energiaa? Onko tähän mitään lainsäädännöllisiä suunnitelmia? Kiitos paljon puheenjohtaja. Yksi tärkeimmistä haasteista EUlla tällä hetkellä on nyt tullut ihan selväksi Ukrainan kriisin myötä. On ihan ilmiselvää, että Euroopan pitää kulkea nopeammin, jotta se voisi tar- turvata energiatehokkuutensa ja turvallisuutensa. Eurooppa voi kulkea nopeammin. Se voi olla toimitusvarmuutensa kanssa ihan rauhassa, mutta ei se onnistu ilman uudistuvia lähteitä, mutta sen täytyy myös parantaa kuljetusvälineitä yhteyksiä eri maiden välillä. Eurooppa ei voi jatkaa käyttäytymällä samalla tavalla, että se oli jonkinlainen saareke energian mielessä, ja että se muodostuisi erilaisista saarista. Meidän pitää edetä, meidän pitää edetä kiireesti. Sillä tavalla voimme vain turvata toimitusvarmuutemme, asemamme ja strategiamme tässä teollisuusstrategiassa, joka perustuu uudistuviin energialähteisiin. Sillä tavalla turvaamme energian toimintavarpuumme. On vähän valitettavaa, että te olette sanonut esimerkkinä, että Espanja olisi vähentänyt uudistuvien energialähteiden käyttöä. Se on vähän kurja kuulla. Kiitoksia. Seuraavaksi Paul Rybich. Recht herzlichen Dank für die Erklärung. Äh, Kiitokset, äh, kun selvititte näitä eri tavoitteita ja esittelitte lukuja ja mitä uudistuvat merkitsevät muille energianaloille. Miinus 30 prosenttia ydinvoimaa Ranskassa. Sehän on jo aikamoinen äh, vapautus sen vuoksi, että tämä on erittäin tärkeää teollisuudelle. Meillä on tämä 20 prosentin tavoite vuodelle 2020 ja vuodelle 2030 on myös tavoite liittyen tavallaan teollisuuden uudelleen ja rakentamiseen tai tukemiseen. Eli meillä on erilaisia tavoitteita, mutta jos niille ei ole tär- aikarajoja, niin silloin me emme saa yhtään mitään. Ja Lissabonin agendaa ei ole toteutettu Tarkoitushan oli myös, että me olemme kilpailukykyisin alue koko maailmassa. Sitä me emme ole. On hyvin tärkeää muistaa, että ne tavoitteet, miten ne ikinä sitten asetetaan, niiden täytyy olla selkeät ja ne ovat tärkeitä työllistämiselle. Äh, Helmer. Kiitoksia herra Helmer. Uh, thank you very much, Jim. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenet Singer teidän tiivistä alustuksesta mielestäni esititty hyvän analyysin ongelmistamme vaikkakin olin vähän sitä mieltä, että puheen oli aika lyhykäinen ratkaisujen osalta. Kyllä kysyitte, onko niin, että Eurooppa pääsee tavoitteeseen. Pelkävä pahoin, että minulla on hyviä ja huonoja uutisia teille. Hyvä, huonot ovat ne, että Eurooppa ei ihan varmasti pääse tavoitteeseen. Sitä hyvät uutiset on, että ei mitään väliä sillä sitten on. Sama kommentti kyllä sopisi myös COP20 kokoukseen Limassa. Joulukuussa todennäköisesti ei sekään johda mihinkään merkittävämpään sopimukseen, tai jos niin käy, niin ei sitä sopimusta noudateta kuitenkaan, mutta onneksi silläkään ei ole väliä. Muistuttaisin teille, teidän omissa sanoistanne komission jäsen, kun totesitte, että Euroopalle ei ole varaa yksipuoliseen ilmastopolitiikkaan kun mitään hyviä tuloksia ei saada COP20-konferenssistakaan, niin oletteko palaamassa tänne sanomaan, että emme enää pyrikään samaan suuntaan kuin aikaisemmin. Ja lopuksi vielä, jos voisin mainita, eurooppalaiset energiamarkkinat tai unionin, se ei ole yksettävä minun puolueeni, eikä varmasti kyllä brittihallituksellekaan. Hyvä, No niin, seuraavaksi. Anteeksi, että joudun keskittymään teitä, mutta ei ole muutakaan mahdollisuutta. Rova Erner. Ähm, ich habe noch eine Frage. Yksi kysymys energiatehokkuuteen, josta täällä on puhuttu jo moneen kertaan. Te itse sanoitte, että energiavarmuus on hyvin tärkeää mutta miksi te ette sitten tavoitteissanne asettaneet sitä korkeammalle? Eihän tässä oli kysymys ainoastaan rakennusten tehokkuudesta tai saneerauksesta. Siihen liittyy monia muitakin kysymyksiä. Ja me olemme kuulleet, että vain viisi jäsenvaltiota on tähän mennessä täytäntöönpannut direktiivin. Mitä komissio on tehnyt, jotta tämä direktiivi täytäntöönpantaisi muissakin jäsenvaltioissa? Vai voisiko sanoa, että komissio on tavallaan antautunut ja antanut periksi jäsenvaltioille? Perfect. Kiitos. Ajassakin vielä. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, te olette muistuttaneet meille tärkeästä, hyvin tärkeästä asiasta kolmannisesta energiapaketista, energiariippumattomuudesta ja ö, äh, energian sisämarkkinoiden rakentamisesta. Tämähän on perusta energiaturvallisuudelle on hyvin tärkeää, minkä tekin sanoitte, että ottaa huomioon energia ja turvallisuus sitoa ne yhteen. Kyllähän siinä on ihan järkeä. Te olette ehdottaneet tämän komission jäsenenä, mutta nyt puheenjohtaja, mitä on tapahtunut Saksassa? Mitä on tapahtunut teidän maassanne, kun um, siellä on Opal Gazpromin Uh, kaasuputki sataprosenttisesti. Miten te voitte kertoa näistä toiminnoista? Kiitoksia sitten Dalli. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Aina puhutaan tarpeesta monipuolista tarjontaa, lähteitä, kumppaneita, väyliä, mutta harvoinpa mainitaan eteläistä käytävää, joka mielestäni on hyvä osa strategiaamessa. Euroopan neuvoston päätelmät 2014 maaliskuulta mainitaan myös, että kehitetään yhteyksiä Välimeren alueella. Ja kun ajatellaan tätä, niin mielestäni Maltalla on hyvä geopoliittinen sijainti. Olisin kiinnostunut kuulemaan tästä teiltä enemmän. Miten näette Välimerellä kaasualan kehityksen ja mikä rooli sillä on energiat toimitusvarmuudessa ja mitä mieltä olette puolestaan mahdollisista kehitysmahdollisuuksista Välimerellä kaasualalla tai että voitaisiin jonkinlainen kaasukeskus saada aika Välimerelle. Kiitoksia kovasti. Rouva Spirakki viimeisenä. Thank you, Chairman. My... Kiitos puheenjohtaja. Yksinkertainen kysymys. Kysyisin herra Oettingeriltä, aikooko komissio antaa lisärahoitusta liuskekaasun tuomisen, jotta voitaisiin ehkä vähentää näitä kuluja. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ette listalla olleet, mutta ehkä täällä on jokin lyhyt kysymys. Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Lampsdorff puhui äsken, joten minä nyt käytän puheenvuoron. Minä haluaisin puhua Välimeren alueesta on suunnitteilla aika paljon, jotka ovat keskeisen tärkeitä EUn energia ja eurooppalaisen strategian kannalta, jos puhumme koko EUn energiaturvallisuudesta ja energiatoimitusvarmuudesta, niin on sanottu, että me tarvitsemme rakenteita kaasun toimituksen varmistamiseksi Välimeren alueella, mutta ei tätä ole, tästä oli huolehdittu ainakaan itäisellä Välimerellä. Miten nyt tähän on päädytty? Välimerellä on suuria kaasuesiintymiä, ne on jo paikannettu. Me Voisin sanoa, että tänä päivänä ää, me voisimme puhua myös Kyproksen talousalueesta. Siellä on käynnistetty poraukset, kokeelliset poraukset, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Olisi tärkeää, että EU pyrkisi kehittämään tätä myös tällä alueella. Tuo, ottaisi huom- yhteydet Kyprokseen. Kiitoksia kovasti. Ja nyt vastauksia ajatellen, herra varapuheenjohtaja, ehkä myös ajatellen yhteenvetoa. Olkaa hyvä. No niin, energiaterminaalien tukeminen on muuttumaton osa meidän infrastruktuuripolitiikkaamme. Siksi meillä on listoillamme muutamia projekteja siihen liittyen ja tulemme jatkamaan näitä projekteja jatkossakin. Ja LNG-terminaalien määrä on 26-28 ja niitä on lisättävä. Mutta aina kuitenkin putkien rakentamisen yhteydessä ja siihen suhteessa meillä on esimerkiksi Espanjassa suuri LNG-kapasiteetti vapaana ja meidän on ongelmia viedä tätä energiaa Ranskaan. Ja jos ei siihen kyetä, niin silloin niillä terminaaleilla ei ole mitään järkeä. Infrastruktuuri liittyy myös aina kansalliseen politiikkaan. En minä tätä sano kritiikkinä, mutta esimerkiksi Ranska Ranskassa on ollut vuosia strategiana EDF, eh, e jolla on monopoli Ranskassa eh, sähkön alalla ja sitten Suez, jolla on kaasun alalla monopoli. Joka tarkoittaa sitä, että me komissiona olemme todellakin pyrkineet eh, kaatamaan nämä tällaiset monopolit, joka ei ole aina ollenkaan yksinkertaista. Mutta olen ihan vakuuttunut siitä, että meidän suunnitelmamme toteutetaan. Ja Välimeren alueella on suuri merkitys. Meillä on ollut jo kaksi konferenssia aiheesta ja kolmas on tulossa. Israel haluaa 50-60 prosenttia offshore-energiastaan antaa vientiin ja esimerkiksi kaasua voi, kaasu voisi olla rauhaa rakentava tekijä Palestiinan ja Israelin välillä, koska Palestiina tarvitsee kaasua ja sillä ei ole sitä. Ja esimerkiksi Irlanti on ollut tekemässä tällaisia pilottiprojekteja ja me uskomme, että tämä tulee esimerkiksi myös Kyproksella olemaan hyvin tärkeää. Tästä tulee tällainen win-win-vaikutus. Maltan konferenssilla me halusimme tietoisesti mukaan kaikki Välimeren valtiot, Malta, Kreikka ja myös Pohjois-Afrikan maat. Yksi ratkaiseva kysymys on kuitenkin, minkälaista kuljetus- ja siirtoinfrastruktuuria on olemassa. Eli haluammeko me putkia mereen, Israel, Kypros, Kypros, Kreikka vai LNG-terminaaleja, onko se parempi? Ja vielä konkreettisempi, miten me sitten suhtaudumme Turkkiin? Tämä putki Kyproksesta Turkkiin olisi halvempi ja kustannustehokkaampi. Mutta Azerbaidžanista saamme kuuden vuoden kuluttua paljon kaasua. Turkin Kreikan, Albanian ja Italian kautta. Uusi putki rakennetaan. Ja sen lisäksi tähän liittyy kaikki oikeudelliset kysymykset ja voimmeko ylipäätään kehitellä Välimeren alueelle näitä uusia putkia ilman Turkin tukea. Tässä on kysymys miljardeista, joita voidaan säästää. Keskustelin äh, tästä Nikosiassa, mutta siihen ei suhtauduttu niin myötämielisesti. Minä haluaisin infrastruktuuriprojekteja, jossa Turkki olisi automaattisesti mukana. Mutta tämä jää nyt sitten seuraajalleni. Niin. Ja sitten äh, äh, esimerkiksi äh, monissa maissa on otettava äh, hiili voimaloita pois käytöstä ja suljettava ydinvoimaloita, mutta energia tarvitaan. Mitä tehdä? Ja aina kun yksi energialähde putoaa pois verkosta, silloin tarvitaan energiamiksiin jotain muuta. Ja silmiä ei voi sulkea tältä. Eli en usko, että tämä komission jäsen, komissio kykenee vielä tästä tekemään päätöstä, mutta jos uusi sijoitus jää uudelle komissiolle, niin se kestää aika kauan ennen kuin päätöksiä tulee. CCS, meillä on kaksi projektia US, ähm, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Rotterdamissa. Kustannukset eivät ole pienet, jos kustannukset äh, ovat äh, niin kalliit kuin ne tällä hetkellä ovat, niin se ei välttämättä tuo äh, voittoja. Ja tällä hetkellä me tarvitsisimme enemmän varoja tutkimuksiin. Vaikkakin tilanne on parempi, niin silti investoijat sanovat, että eh, tulosta ei tule, voittoja ei tule. Eli eh, sähkön tuotanto CCS ei välttämättä ole vielä tuottavaa, mutta Iso-Britannia ja Rotterdam ovat nyt ensimmäiset, jotka lähtevät tätä kokeilemaan. Meillä oli alussa 20 prosentin energiatehokkuustavoite ja mitään ei eh, tavallaan tapahtunut. Sitten me hyvin suurella vaivalla joulukuussa 2012 saimme muutamia jäseniä sekä eh, Tanskan energiaministerin eh, lyömään lävitse tämän direktiivin. Mutta eh, silloin kuitenkin tulokset tehokkuuden kannalla olivat eh, ehkäpä 16-17 prosenttia, eikä se riittänyt. Nyt jäsenvaltiot ovat sitten täytäntöönpanemassa tätä ja muutama viikko sitten lähetimme kirjeet kaikille jäsenvaltioille, että eh, tästä tulee rikkomusmenettely, jos näitä ei ole täytäntöönpantu. Ja oli useita jäsenvaltioita, jotka eivät olleet heinäkuun mennessä vielä täytäntöön panneet tätä direktiiviä tai vieneet sitä kansalliseen lainsäädäntöön. Komissio tekee sen, mikä komissiolle on mahdollista. Meillä on tietyt puitteet, jonka toimis, puitteissa toimimme. Ja myös Saksa sai meiltä tällaisen kirjeen, jossa sitä uhataan rikkomusmenettelyllä sen vuoksi, että me haluamme, se ei ole esittänyt meille tällaista tehokkuusraporttia. No sanotaan nyt että noustaan, tehokkuus nousee 19 prosenttiin, niin ihan hyvällä tiellähän siinä kuitenkin ollaan. Ja uusi tavoite seuraavalle vuosikymmenelle on sitten taas uusi askel eteenpäin ja se tulee. Ja sitten täällä puhuttiin strategisen infrastruktuurin myynnistä. BASF-yritys BASF on oman osuutensa verkois, kaasun verkoista ja varastoista myynyt oman osuutensa entiselle kumppanille, joka ö, omisti sitä jo entisestään 50 prosenttia. Eli tällä hetkellä Gazprom omistaa nyt kaiken. Me tarkistelimme tätä kilpailunäkökulmista, eikä meillä ollut mitään mahdollisuutta pysäyttää tätä kauppaa. Siitä huolimatta täytyy esittää itselleen kysymys, koska tämä menee eteenpäin. Esimerkiksi Portugal myy energiaverkkojaan Kiinalle. Italia myy osuuttaan energiamiksistään ostaja Kiina. Kreikka, siinä myös Kiina. Eli me samanaikaisesti, kun me pyrimme tavoitteisiimme, niin me myymme infrastruktuuriamme omistajalle, joko Venäjälle tai Kiinaan. Ja itse asiassa sen ei todellakaan voi olla Euroopan intresseissä. Mikäli neuvosto antaisi meille enemmän kompetensseja, komissioon, me voisimme tehdä jotain, mutta tällä hetkellä me emme voi tehdä mitään näitä kehityskulkuja vastaan. Perustamissopimus ei anna meille siihen mahdollisuuksia. Me olemme saaneet äh, Gazpromilta kovaa äh, kritiikkiä. Jos RVE äh, myy Slovakian kautta Ukrainaan kaasua, niin tämä kaasu tulee ainakin osittain Gazpromilta. Mutta meidän sisämarkkinoillamme ja meidän oikeusperiaatteemme on se, että omistaja päättää, mitä hän tekee omaisuudellaan. Käyttää, varastoi tai myy. Ja kun RVE osti kaasua ja maksoi sen, osti sen sitten Statoililta tai hollantilaisilta tai Gazpromilta, niin yrityksen vapaa päätös on esimerkiksi varastoida tämä kaasu tai myydä se saksalaisille taikka Slovakian kautta Ukrainaan. Se on meidän markkinataloutemme mukaista. No venäläisille tämä ei sovi, mutta meidän tulisi kuitenkin sanoa venäläisille, että tämä ei kuulu teille tippaakaan. Jos joku ostaa Brysselissä kaljan, hän juo sen, antaa sen, säilyttää sen tai vie sen vaikkapa hampuriin. Eli kun on kysymys kilpailu, oikeudesta, markkinoista, omaisuussäännöistä. Venäläiset tietävät meidän sääntömme, mutta eivät hyväksy niitä. Jotkut eurooppalaiset hallitukset eivät välttämättä tiedä kaikkea ja sen vuoksi venäläiset voivat sitten laittaa heidät tanssimaan oman pillinsä mukaan. Vielä viimeinen asia. Miten vertaan energiamarkkinoita ja digitaalisia markkinoita ja tätä politiikkaa? Infrastruktuurin osalta tässä on paljon yhtäläisyyksiä. Me tarvitsemme eh, parempaa infrastruktuuria sekä digitaali- että energiamarkkinoille. Me tarvitsemme yhteisiä lähtökohtia, rajat ylittävää toimintaa ja investointeja. Toisekseen, energiatekniikan alalla me olemme pitkällä. Esimerkiksi Siemens on ihan parhaita maailmassa. Mitä tulee sitten taas tietojen käsittelyyn ja digitaaliseen tarjontaan ja platformeihin, niin siellä eurooppalaiset ovat valovuosien päässä jenkeistä ja aasialaisista. Kolmas asia, energia on strateginen asia johtuen kustannuksista ja toimitusvarmuudesta, kun taas sitten digitaaliset äh, tekijät ovat äh, hieman muita siihen lisäksi tulevia että esimerkiksi automessuilla Frankfurtissa äh, myydään älypuhelimia, Google rakentaa autoja ja siis tämä leviää. Eli siis Ihan reaalitaloudessakin meidän täytyy tietää, että tässä on tavallaan tulolla hieman vaarallisiakin vallankumouksia. Ajatelkaapa vaikka tätä Googlen tapausta. Ja komissio ei enää tule hyväksymään tätä epätyydyttävää tulosta Googlesta, vaan komissio tulee puuttumaan siihen hieman tiukemmin Euroopan kannalta. Kiitokset ja maanantai-iltaan nähtävästi. Thank you. Kiitos kovasti, herra varapuheenjohtaja, kaikista keskustelusta ja vastauksista. Minä sanoisin näin keskustelujen päätteeksi tänään, että voimme olla samaa mieltä tai olla eri mieltä kaikesta siitä, mitä juuri totesitte. Mutta henkilökohtainen roolinne, herra varapuheenjohtaja, yhteiseurooppalaisen lähestymistavan rakentamisessa tai toimitusvarmuuden takaamisessa tai mitä tulee energiatehokkuuteen. Ajatellen sisämarkkinoita, joka ei ole vielä valmis, niin roolianne ei voi aliarvioida millään tavalla vastoin. Ja siksi, mikä tärkeää myös viisi vuotta sitten komission jäsen Oettinger oli valiokuntamme ja envivaliokunnan edessä ja totesi, seuraavien viiden vuoden aikana minä haluan teidän kanssanne, siis meidän kanssamme, saada enemmän eurooppalaista energiapolitiikkaa. Me tarvitsemme kattavan paradigman muutoksen energiapolitiikassa. Paljon olette saanut aikaan, voimme olla samaa mieltä tai eri mieltä. Kiitos kuitenkin kaikesta tekemästänne. Lykkää tykö jatkossa. Kiitos. Our coordinators meeting. So now three minutes break because you need slowly but uh, very <laughs> to leave our, our hall. Sorry about that.